uhasta. Ja siksi pyytäisin, että herra ministeri Bert Kunders puhuu neuvoston nimissä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. On kulunut kymmenen viikkoa Pariisin terroristiiskuista ja haluaisin sanoa, että todennäköisesti enää koskaan ei tällaista innoittavaa iskua tapahdu Euroopassa. Mutta en ole kuitenkaan varma siitä, onko se totta. Päinvastoin. Kun nyt katsoo, mitä viime aikoina on tapahtunut, terrorismin uhka on lisääntynyt Euroopan unionissa, mutta myöskin lähialueilla ja kauempana, kun katsotaan nyt iskuja Istanbulissa, Jakartalla ja Agadugussa, Kashadassa, Pakistanissa – Puheenjohtajavaltiona teemme kaiken, mitä voimme, jotta voimme parantaa unionin kykyä torjua näitä uhkia ja suojella kansalaisia. Ja terrorismin torjunta on tärkeä aihe oikeus- ja sisäministeriön kokouksessa ensi viikolla Amsterdamissa. Ja puheenjohtajavaltio pitää erittäin tärkeänä oikeusvaltioperiaatetta ja sitä, että meillä on oikea tasapaino, kun ajatellaan terrorismin torjuntaa. No esteet, jotka liittyvät tiedonvaihtoon maahanmuuttoon ovat aiheita, joihin pitää puuttua. Ne ovat heti ensimmäinen asia esityslistalla. Ja toinen asia, josta puhumme, on tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee räjähteisiin ja tuliaseisiin. Ja meidän täytyy panna täytäntöön näitä toimia, kuten on todettu EUn sisäisessä turvallisuusstrategiassa 2015-2020. Valtioiden hallitusten päämiehet ovat puhuneet terrorismin torjunnasta helmikuussa 2015 Charlie Hebdon hyökkäysten jälkeen ja se on puitteisto, joka EU on pantama nopeasti täytäntöön neuvostokin on tätä vaatinut. Voitte olla varmoja siitä, että puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa, jotta voimme nopeasti edetä täytäntöönpanon alalla. Ja edistystä on tapahtunut viime kuukausina ja tästä on raportoitu EUn terrorismin vastaisen koordinoinnin raportissa marraskuussa ja meidän täytyy saada aikaan edistystä ja sopimus EUn matkustajatietodirektiivistä auttaa poliisia, jotta voidaan jäljittää mahdollisia terroristeja ja rikollisia tarkastelemalla matkustajatietoja. Ja ensimmäinen tammikuuta Europol käynnisti eurooppalaisen terrorismin torjunnan keskustan ja se on foorumi, jolla jäsenvaltiot voivat enemmän vaihtaa tietoa ja järjestää koordinointia. Ja tässä valvotaan ja tutkitaan myöskin ulkomaisia terroristeja sekä terroristinen rahoitusta ja tuliaseiden kauppaa. Ja viime vuonna jäsenvaltiot sitoutuivat siihen, että vahvistetaan tutkin, tutkimuksia rajat ylittävällä tavalla. Ja Europol on aktiivisesti mukana tutkimassa näitä kysymyksiä useissa jäsenvaltioissa. EU:ssa on tietokantoja, joita nyt tarkastellaan neuvostossa. Ja meillä on yhteistyötä ja tietojenvaihtoa turvallisuuspalveluiden välillä ja sitä vahvistetaan tässä terrorismin torjunnan ryhmässä ja komissio tekee ehdotuksen siitä, miten päivitetään Euroopan rikollistietojärjestelmää, jotta voidaan systemaattisesti vaihtaa tietoja rikosrekistereistä ihmisten osalta, jotka ovat mukana terrorismissa. Ja meidän pitää myöskin muuttaa puitepäätöstä, joka liittyy terrorismin torjuntaan. Ja toinen joulukuuta komissio esitteli direktiiviluonnoksen, jotta voidaan panna täytäntöön YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2178 ja myöskin lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston säännöstön. Toivottavasti pystymme saamaan aikaan sopimuksen tämän vuoden kesäkuussa. Ja meidän täytyy lisätä tietojen vaihtoa, meidän täytyy torjua radikalisointumista ja rekrytointia. Nämä ovat prioriteetteja. Ja EUn lähestymistapaa tarvitaan, kun otetaan huomioon, että yli 5000 kansalaista on lähtenyt taistelemaan Irakien ja Syyrian terrorismijoukkoihin. Ja kun ajatellaan integraatiota ja syrjimättömyyttä, niin meidän pitää luoda mahdollisuuksia kaikille – meidän pitää tehdä paljon enemmän suvaitsevaisuuden ja muslimin vihan torjumiseksi ja meidän täytyy viestiä paremmin arvoistamme. Koulutus on tärkeä asia ja komissio esittelee pian aloitteita tällä saralla, mutta ennaltaehkäisy ei kuitenkaan yksin riitä. Meillä kun Eurooppaan palaa hyvin koulutettuja radikalisoituneita terroristeja, se on suuri turvallisuusuhka ja meidän täytyy vaihtaa hyviä käytänteitä ja lisätä tietoa radikalisoitumisesta. Verkosto on edistänyt hyvien käytänteiden vaihtoa jäsenvaltioiden välillä viime kuukausina. Ja nyt voidaan vaihtaa myöskin asiantuntemusta kolmansien maiden kanssa, ja meidän täytyy keskittyä Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikan alueeseen ja Turkkiin. Internet on yksi tärkeimpiä radikalisoitumisväyliä. Siellähän on paljon laitonta sisältöä. Ja meillä pitää olla tällä internetyksikkö Europolissa, ja se on parantanut mahdollisuuttamme vähentää terrorismiuhkia. 3. joulukuuta 2015 EUn internet Forum käynnistettiin ja tavoitteena on poistaa sisältöjä, jotka liittyvät terrorismiin ja vahvistaa yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa. Se on tärkeää. Ja keskustelu komission ehdotuksesta toimintasuunnitelmasta, joka liittyy laittomaan räjähteiden ja tuliaseiden kauppaan, on käynnistynyt. Ja lopuksi haluaisin vielä mainita rajapoliisipaketin. Se on tärkeää, kun ajatellaan terrorismin torjuntaa, koska meidän täytyy vahvistaa valvontaa EUn ulkorajoilla. Rajavalvonta on yksi painopistealue kaudellamme ja meidän täytyy olla huolellisia sen suhteen, ettei sekoiteta maahanmuuttoa ja terrorismia. Valtaosa maahanmuuttajista pakenee konflikteja ja terrorismia itsekin. Läheinen yhteistyö tärkeiden kumppanien, kuten Yhdysvaltojen kanssa jatkuu, ja meidän täytyy vahvistaa myöskin terrorismin torjuntaa pohjoisafrikkalaisten Turkin ja lähi kumppaneiden kanssa. Ja lopuksi sanoisin, että meillä kaikilla on sama tavoite. Ensinnäkin tämä näkyi viime vuoden helmikuun päätöslausumassa, joka liittyy terrorismin torjuntaan ja mietintöihin, jotka hyväksyttiin kansalaisvapauksen valiokunnassa viime vuoden lopulla. Ja uskomme, että meillä tulee olemaan hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. Uh, Kiitos, ministeri Kunders. Ja nyt pyytäisin, että komission jäsen Avramopoulos puhuisi komission nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, ministeri Kondas, kuten tiedätte, 2015 oli käännekohta Euroopan kokemuksissa terrorismista. Terrori on vaatinut 150 viattoman siviilihenkilön hengen. Ihmishenkiä menetettiin liikaa. Meidän täytyy olla realistisia. Terroristinen uhka Euroopan unionissa on erittäin suuri. Terroristinen uhka on olemassa. Me olemme päättäväisiä vastaamassamme tähän ja mutta voisimme ratkaista tämän kysymyksen saman aikaan. Pidämme kiinni suvaitsevaisuuden, demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamisen arvoistamme. Ensimmäisestä päivästä lähtien tämä komissio on korostanut sitä, että terrorismin torjunta on yhteinen eurooppalainen vastuu. Meidän eurooppalainen turvallisuusagendamme on pöydällä, niin kuin tiedätte. Sitä on, on käsitelty viime huhtikuusta. Me olemme voimakkaasti kiihdyttäneet siihen liittyvien toimien toteuttamista poliittisella päätöksellä EUn matkustajarekisteristä direktiiviehdotuksella, joka koskee terrorismia, ja marraskuun tuliasepaketilla toimintasuunnitelmalla tuliaseiden salakuljetuksella Europolin säädöksellä, joka hyväksyttiin joulukuussa, ja vahvistetulla erilaisuuden keskuksella, jolla pyritään toimintaan, jolla torjutaan radikalismia, ja myöskin EUn internetformilla, jolla pyritään torjumaan näitä toimia, ja myöskin ehdotuksella, jossa pyritään vaihtamaan rikosrekisteritietoja EUn eh, e kansalaisista. Nämä ovat kaikki kourin tuntuvia toimia, joilla vahvistetaan turvallisuutta yli rajojen, mutta lisää on tulossa. 2016 tulee olemaan vuosi, jolloin me puutumme terroristien rahoitukseen. Meidän täytyy viedä terroristeilta heidän rahoitukselliset resurssinsa. Helmikuussa tulemme esittelemään ajatuksiamme konkreettisen aikataulun muodossa. Viime joulukuun paketti, joka koskee rajoja, on myöskin olennainen osa tätä palapeliä, koska se mahdollistaa säännölliset turvatarkastukset, jotka koskevat kaikkia ihmisiä, jotka asuvat Euroopan, lähtevät Euroopanista ja saavuvat Euroopan unioniin. On selvää, että me tarvitsemme sitä, että ulkorajojen hallintaa vahvistetaan niin, että voidaan vahvistaa ulkoista turvallisuutta ja taata Schengen. Haluan olla selväsanainen jälleen kerran. Pakolaisista puhuttaessa. Pakolaiset, jotka ylittävät rajan siksi, että tarvitsevat kansainvälistä suojelua ja heillä on oikeus kansainväliseen suojeluun, mutta he eivät ole terroristeja. Haluan toistaa sen, että me emme koskaan tule pitämään automaattisesti pakolaisia terroristeina. Me emme, meidän ei saa olla pelkoa tästä, tämä, tästä kiinni pitämisestä, mutta mitä sitten tulee tietojen vaihtoon? Se on hyvin arkaluontoinen kysymys, mutta samalla myöskin ratkaisevan tärkeä. Niin kuin tiedätte, se on yksi keskeisistä pilareista meidän turvallisuusagendallamme. EUn välineet ovat olemassa, niillä voidaan helpottaa tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten kesken. Schengenin tietojärjestelmä, Europolin tietokanta, ne, ne ovat sellaisia, joita pitäisi käyttää niin pitkälle kuin mahdollista jäsenvaltioiden taholta. Jäsenvaltioiden täytyy luottaa toisiinsa enemmän. Niiden täytyy jakaa enemmän tietoa keskenään ja myöskin Europolin kanssa. Lakia toimenpanevat viranomaiset Euroopan jäsenvaltioissa ja erityiset virastot jotka vastaavat näistä kysymyksistä. Me kaikki teemme työtä saman tavoitteen puolesta, joka on kansalaistemme turvallisuus. Meidän täytyy ymmärtää, että kollektiivisesti me kaikki olemme turvallisemmassa tilanteessa. Meidän täytyy, uhat, joita me kohtaamme, ovat yhteisiä. Lähestymistavat näiden uhkien osalta, niidenkin täytyy olla yhteisiä. Tässä ei ole kysymys kilpailusta, me vahvistamme toisiamme, ja sarjoitamme yhteistyötä. Tiedonvaihtoa on tapahtunut jo eri tasoilla, mutta tällaista tiedonvaihtoa tarvitaan lisää, eikä vähemmän. Ensi viikolla me virallisesti käynnistämme Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen Europolissa. Se on ollut toiminnassa jo ensimmäisestä tammikuuta 2016. Tämä keskus tulee terrorismin torjunta toimien keskipisteeksi. Jos me käytämme sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja jos jäsenvaltiot todellakin jakavat tietoa. Tämä keskus voi olla menestyksekäs toimissaan vain, jos me kaikki autamme sitä menestykseen. Tuki, jota Europol tarjoaa Ranskan ja Belgian tutkijoille, on tarjonnut sitä Pariisin iskujen jälkeen, on hyvä esimerkki siitä roolista, joka voi olla tällä terrorismin torjuntakeskuksella. Tietojen tarkistaminen, tiedonvaihdon helpottaminen ja analyyttisen ja operatiivisen tuen antaminen kansallisille yksiköille paikan päällä. Arvoisat parlamentin jäsenet, vuosi sitten Charlie Hebdo-iskujen jälkeen me painotimme sitä, että meidän vastauksemme ei olisi sellainen, että se olisi pelon sanelema tai että sitä ajaisivat pikaisesti tehdyt johtopäätökset. Komissio on esittänyt erinäisiä konkreettisia toimia, jotka ovat osa laajaa lähestymistapaa. Ja tässä yhteisessä ponnistuksessa me olemme päässeetkin eteenpäin. Mutta äskettäiset tapahtumat muistuttavat meitä siitä, että me edelleenkin tarvitsemme lisätoimia. Nyt on aika toimia. Nyt on vahvistettava yhteistyötä. Vuodesta 2016 täytyy tehdä käännekohta Euroopalle terrorismin torjunnassa päättäväisesti kaikissa sen muodoissa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt pyydän edustaja Vosenbergia äh, puhumaan kaksi minuuttia. Kiitoksia. Tapia-lehdessä on puhuttu kansakunnista, joiden pitäisi ottaa nyt oppia näistä asioista. Siellä on valokuvia terroristeista, jotka ovat syyllistyneet näihin tekoihin. Ja tämä on ikään kuin mainostamista terrorismille ja EU ei voi tällaista hyväksyä. Meillä on periaatteita ja sääntöjä ja meidän täytyy katsoa Europolin tutkimusta, jonka mukaan on 5-6 tuhatta Euroopan kansalaista, jotka ovat terroristeja. Ja miten tätä voidaan sitten valvoa? Mitä Euroopan unioni on tehnyt? Mitä neuvosto on tehnyt? Meidän täytyy nyt ryhtyä tärkeisiin toimiin. Me emme saa antaa pelolle valtaa. Miten tätä ilmiötä voidaan hallita? On järjestäytyneitä ryhmiä ja verkostoja ja kohteita. Ja kyse on ihmishengestä. Ja mitä sitten tehdään? Suljetaan rajoja. Meillä pitää olla järkevää politiikkaa. Me emme saa sekoittaa maahanmuuttoa terrorismiin. Ne kaksi asiaa eivät liity, liity toisiinsa. No, maahanmuuttajia voi tulla hallitsemasta maahan ja siellä joukossa saattaa olla terroristeja. Ja Euroopan unioni Euroopan parlamentin on tarkasteltava näitä kumpaakin ilmiötä, mutta niitä ei saa sekoittaa toisiinsa. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, meidän täytyy valvoa tätä ilmiötä internetissä ja meidän täytyy myöskin tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä myöskin kolmansien maiden kanssa. Terrorismi on asia, johon EU täytyy löytää vastauksia ja vastaus on lisää demokratiaa. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Juurekilta? Edustaja Juurek. E, dziękuję zarówno w tym co pani mówiła jak i w tym co mówił e, sekä te sanoitte että komission jäsen Avramopoulos sanoi asioita, jotka ovat tosia ja arvokkaita kommentteja. Meidän ei pitäisi sekoittaa maahanmuuttoa terrorismin ja terrorismin tukeen. E, mutta ettekö näe sitä tosi seikkaa, että jos miljoonia muslimeja tulee Eurooppaan, niin tämä on mm, tausta terrorismin kehittymiselle Euroopassa. Tämä on eurooppalainen ilmiö, se ei ole tänne tuotu. Niin. Hyvä kollega, meidän ei pidä sekoittaa näitä kahta ilmiötä, mutta meidän täytyy valvoa kuitenkin Euroopan ulkorajoja. Sillä tavalla EU toimii, jotta tällaisia ilmiöitä voidaan havaita. Ihmiset, jotka tulevat EU-hun, heitä on valvottava ulkorajoilla, mutta meillä on kuitenkin sääntöjä, joita meidän on noudatettava. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Sippel kaksi minuuttia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Terroristiset hyökkäykset viime kuukausina Euroopassa, mutta myös muualla eivät kohdistu tiettyihin ihmisiin. Niiden tarkoituksena on levittää pelkoa ja tällä tavoin tuhota vapaus ja demokratia. Ja siksi on selvää, että meidän täytyy selvästi torjua terrorismia ja puolustaa vapaita yhteiskuntia. Mitä tämä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että tämänhetkinen terrorismi ei ole mikään kansallinen ilmiö ja siksi olemassa olevia eurooppalaisia välineitä tiedonvaihtoon ja tutkimukseen pitäisi käyttää paljon paremmin. Sen pitäisi tehdä parempaa ennaltaehkäisytyötä. Se tarkoittaa terroristisen propagandan löytämistä internetistä, sen poistamista ja näiden kirjoittajien löytämistä. Terrorismin rahahanat on suljettava ja äh, radikalisointia on ehkäistävä äh, integraation kautta Euroopassa sekä eräänlaisten ähm, äh, poistumisohjelmien kautta. Terror- meidän jäsenvaltiomme täytyy antaa riittävästi resursseja poliisille ja oikeusvaltiolle. Mitään oikeusvapaita alueita ei voi olla. Tutkimuksia on tehtävä tehokkaasti sekä digitaalisesti että analogisesti ja tehokas eurooppalainen rikosseuraamus laitos tarvitsee määritelmiä, määritelmiä terroristisille rikoksille ja siihen verrattavissa oleville rikoksille. Komissio on tehnyt tästä ehdotuksen. Oikeudenmukaiset menettelyt on aina varmistettava, jotta oikeudenkäynnit eivät kaadu todisteiden puutteeseen. Lisäksi oikeus valtion välineitä on käytettävä johdonmukaisesti. Vain tällä tavoin voimme eh, ylläpitää luottamustamme oikeusvaltion ja samalla torjua terrorismia tehokkaasti. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Jambatski, yksi minuutti. Naiset ja herrat, on selvää, että terroristinen uhka on yksi suurimmista haasteista Euroopan maille. Valitettavasti Monesti on erinäisiä organisaatioita, joita on aliarvioitu, radikaalisuudesta on aliarvioitu. Itse monikulttuurisuus on epäonnistunut ja valitettavasti kuitenkin monet maat jatkavat aika häikäilemättömällä politiikalla sellaisia maita kohtaan, kuten Turkki ja Katari, Saudi-Arabia, jotka tukevat terrorismia. On lopetettava tämä Voisitteko hidastaa hieman? No, valtiot rahoittavat terrorismia ja niitä ei pitäisi pelastaa niin kuin Turkki on pelastettu, että niille pitäisi osoittaa seuraamuksia tästä. Maat, jotka organisoivat terrorismia, kuten Saudi-Arabia, niihinkin pitäisi kohdistaa pakotteita. Muuten terrorismista tulee joka päivästä Euroopassa. Ähm, Kiitoksia. Edustaja Jesek, kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Kiitoksia. Terrorismi on uhka yhteiskunnillemme, elämämme, elämällemme, elämäntavallemme. Ja tämä on laaja uhka ja siksi sen tarvitaan eurooppalaista vastausta ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä kumppaniemme kanssa ympäri maailmaa. Tämä on asymmetrinen sota ja meidän pitää keskittyä seuraaviin seikkoihin terrorismin rahoitus, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ja terrorismin perussyyt. Meidän täytyy mukauttaa lainsäädäntöämme, jotta voimme paremmin löytää terrorismin rahoituslähteet. Tällaisia tutkimuksia täytyy tehdä, millä pitää olla tiukemmat säännöt, esimerkiksi mitä tulee esimaksettuihin kortteihin ja rahanpesulainsäädäntöön ja Isiksen suhteen sillä on noin kymmenen rahoituslähdettä ja meidän täytyy tukahduttaa ne kaikki lähtien öljykaupasta. Eurooppa ei voi olla turvaton paikka. Meidän täytyy vahvistaa turvallisuustoimia kaikilla tasoilla, paikalliselta tasolta eu tasolle. Ja tietysti toimia täytyy olla tehokkaita, mutta ei kuitenkaan liiallisia. eu tasolla jäsenvaltioiden välinen yhteistyö poliisien ja muiden viranomaisten välillä on keskeistä. Meidän ei pidä toistaa menneisyyden virheitä. Samalla meidän täytyy paremmin suojella ja valvoa ulkorajoja. Hälytystaso on korkealla ja on tärkeää, että kaikki poliisi- ja rajavaltio viranomaiset tietävät, ketkä tulevat ja ketkä lähtevät Euroopasta. Ulkoisten rajojen valvonta on myöskin paras tapa torjua asekauppaa tehokkaasti ja meidän täytyy rajoittaa aseiden saatavuus terroristeille. Nämä ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Monet näistä ihmisistä ovat syntyneet Euroopassa ja heistä on sitten tullut terroristeja, he ovat hyökänneet omaa maataan vastaan. Ja paikallisten tiimien pitää kehittää kotouttamistoimia, jotka sitten pitää panna täytäntöön. Kiitos. Ähm. Kiitoksia. Edustaja Zuber, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Terrorismin torjunnan strategia on sellainen, että siinä halutaan suojella yksilön vapauksia, mutta tässä kuitenkin vapaus ja turvallisuus asetetaan vastakkain. Itse asiassa tämä on heikennys vapauksille. Mitä toimenpiteet, joilla rajoitetaan vapauksia, johtaa tietysti siihen, että kansainväliset suhteet kärsivät ja lisääntyy vakauden puutetta. Rasismi, fasismi ja terrorismi lisääntyvät. Sellaisia iskuja kuin Pariisissa tai kuten edellisiä vuosia sitten kautta maailman osoittavat, että me tarvitaan maailmanlaajuista rauhanpolitiikkaa ja pitäisi kansainvälisesti huolehtia siitä, että puuttuminen valtioiden sisäiseen toimintaan sitä pitäisi vähentää. Kunde. Edustaja Albrecht, puolitoista minuuttia. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen kuullessani puheenjohtajavaltion eh, nostavan e- esiin suurimman osan niistä asioista, joita komissio ehdottaa. Ja olisin erittäin iloinen, jos olisi mahdollista eh, toimia nopeammin, löytää nopeammin ratkaisuja terrorismiin kuin menneisyydessä, koska jäsenvaltiot tähän mennessä ovat jumittaneet monia asioita, jotka liittyvät yhteisiin standardeihin rikosoikeudessa, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, erityisesti tiedonvaihdossa jäsenvaltioiden, äh, instituutioiden ja Europolin välillä. Ja se ei vieläkään oikein toimi. Äh, tiedonvaihto ei toimi erityisesti, kun on kyse tiedosta, epäilyistä ja riskeistä riskeistä ja tätä meidän on vahvistettava. Ei meidän pidä kerätä valtaisaa määrää tietoa kansalaisista, joilla ei ole mitään merkitystä tutkijoille, vaan meidän pitää keskittyä nopeaan tiedonvaihtoon epäilyistä ja riskeistä. Ja tätä ei tarvita ainoastaan tehokkuuden takia, vaan sitä tarvitaan myös, koska me olemme oikeusvaltioihin perustuvissa demokratioissa ja meidän täytyy kunnioittaa niitä perusarvoja, joita puolustamme terroristeja vastaan. Ja tämä äh, toistettiin juuri äh, Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa liittyen Unkariin, että täytyy aina olla epäily tai riski, jotta voidaan äh, säilyttää tietoja yksilöistä. Meidän pitäisi tästä pitää kiinni ja vahvistaa sitä, eikä luoda lisää tiedonkeruumenetelmiä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Wolf, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitoksia ministeri. Ensimmäinen sääntö hallituksissa on se, että suojellaan kansalaisia. Ja Euroopan kansalaisten suojelu terrorismilta on ainakin asia, joka täytyy ymmärtää, että se on vakava. Mutta jos asiaan halutaan puuttua, niin ensin täytyy tietää, kuka on vihollinen ja ketkä ovat ystäviä. Meidän täytyy tietää, kenellä on samat arvot ja mistä he tulevat. Ja siksi EUn analyysi on epäonnistunut. Jos haluamme ymmärtää ongelmaa, niin täytyy ymmärtää, missä nämä ihmiset ovat ja mitä he tekevät täällä. Ja ensimmäinen osa ongelmasta, ministeri, on se, että te ja komissio sanoitte, että valtaosa maahanmuuttajista pakenee terrorismia. Tämä ei pidä paikkaansa. Me tiedämme, että valtaosa maahanmuuttajista ovat elintasopakolaisia. Ja valtaosa turvapaikanhakijoista ovat todellakin ihmisiä, jotka pakenevat terrorismia. Tämä on nyt ensimmäinen osa ongelmaa, johon täytyy puuttua. Ja toinen osa ongelmaa, joka täytyy ymmärtää, on se, että nämä luomanne avoimet rajat, ja joita ette halua kyseenalaistaa, te ette tiedä, kuka tänne tulee, missä he ovat ja miten he tulevat tänne. Ja tämä nyt luo tämän uuden terrorismin sisäistä terrorismia. Nämä naiset Kolnissa, Bönnissä, Ruotsissa ja kaikkialla Euroopassa ovat kärsineet uuden vuoden aattona. He joutuvat tästä kärsimään. Tämä on teidän ongelmanne. Wolf. Edustaja Wolf, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen kollega Jakovcicilta? Hyväksyttekö sinisen kortin kollega Jakovcicilta? poštovani kolega što ste prihvatili ovu plavu kartu eh, imate prijevod? ja bih htio poštovani kolega vezano za ono što ste no. rekli mitä tulee... English. In English, I'll try. I'm not so sure that I... Voisitteko esittää kysymyksen englanniksi? No, yritän. En tiedä, onnistuuko. Äh, sanoitte monta asiaa, mutta äh, olen samaa mieltä kanssanne, mutta oletteko samaa mieltä siitä, että terrorismi on äh, universaali uhka? Meillä on terrorismia myös Euroopassa. Muistatte, mitä tapahtui Pohjois-Irlannissa, Saksassa, Italiassa ja myöskin Norjassa ja muissa maissa. Tämä on meidän eurooppalainen ongelmamme. Katsotaan eurooppalaista terrorismia. Tässä ei kyse pelkästään terrorismista, joka tulee Eurooppaan, joten terrorismi on universaali ongelma. Meidän täytyy eh, torjua kaikenlaista terrorismia. Oletteko samaa mieltä? Lisäisin, että teillä on ihan erinomaista englantia, kun verrataan miten hyvin minä hallitsen teidän kielenne. Niin olette ihan oikeassa. Terrorismi on kansainvälinen ongelma. Se koskettaa perheitä kaikkialla maailmassa ja meillä on omia ongelmia sitten yksilöiden kanssa täällä ja he ovat peräisin Euroopasta, mutta ongelmat, joita meillä on tänään, liittyvät isikseen ja siihen pahaan ideologiaan, joka kääntää miehet ja naiset toisiaan vastaan. Ja meidän täytyy löytää ratkaisu, ei pelkästään EU-ratkaisu, vaan globaali ratkaisu. Se on tapa edetä ja ainoa tapa torjua tätä ongelmaa. Ähm, Donna Mayer, minute. Edustaja Mayer, kaksi minuuttia. Dank voorzitter. Kiitoksia puhemies. Tänään puhutaan lisääntyneestä terrorismin uhasta ja kenelläkään, kukaan ei varmaan ole yllästynyt siitä, että Euroopassa on islamilaista terroristia. Tähän liittyy Kööpenhaminan, Madridin, Lontoon iskut. Ja näistä on analysoitu, eli miksi länsimaihin on hyökätty. Ja vaikka nyt ihmisiä on kuollut tämän terrorismin uhkana, niin me, me, me tiedämme, että Korani on näiden terrorismien inspiraatio. Me tiedämme, että näitä terroristeja tulee turvapaikanhakijoiden joukossa ja herättävät tällä hysteriaa. Näitä uhkia on kaikkialla Euroopassa, mutta poliittinen eliitti kuitenkin uskoo täällä edelleen utopian ja monikulttuurisuuteen. Meidän täytyy analysoida asia niin, että islam on erittäin suuri uhka ja he tähtäävät maailman hallintaan ja Euroopassa on vielä löyhää politiikkaa, ja jossa ei uskalleta puhua asioista niin oikealla nimillä. Ja Euroopassa on kuitenkin, Euroopan on päästetty liikaa muslimeita ja tämä on johtanut sitten seksuaalisen ahdistelun raiskauksiin ja mielestäni tätä ei voida ymmärtää. Ja lisäksi tämän kuukauden alussa jo yli 31 000 turvapaikanhakijaa tuli Kreikkaan ja siellä mukana oli myöskin jihadisteja ja he ovat ahdistelleet naisia ja he ovat käyttäneet hyväkseen Schengen-säännöstöä ja meidän täytyy varmistaa turvallisuus ja meidän täytyy miettiä, miten voimme torjua seuraavia terroristi-iskuja. Tämä lisääntynyt terrorismin uhka ja kansalaisten turvallisuus on asia, johon pitää suhtautua vakavasti. Ja nyt teidän täytyy tunnustaa, että ainoa ratkaisu on se, että suljetaan kansalliset rajat, lähetään takaisin nämä turvapaikanhakijat omiin maihinsa ja torjutaan Euroopan islamisoituminen. Kiitoksia. Edustaja Funtulis, yksi minuutti. Ξαφνικά η Yhtäkkiä Eurooppa on huomannut, että on terrorismia. Kultainen aamunkoi ja muut ovat jo vuosia toimineet ja meitä tuomitaan. Mutta ajatelkaapa niitä nuoria, jotka olivat Pataklanissa, jotka halusivat vain pitää hauskaa Euroopan mailla on terroristit kaduilla, ne ovat, tämä on mennyt suhde todellisuuteen, avoimet rajat, rasismi, kaikki tämä ei nähtävästi ole hyö, johtanut siihen, että terrorismi olisi torjuttu kunnolla joukkotiedotusvälineillä ja terrorismilla on muslimien kasvot Euroopassa. Tämä on se viesti. Me olemme täällä, mutta me voi hiljaa katsella sitä, mitä tapahtuu naisille ja nuorille tytöille. Suurin osa niistä, jotka toimivat Euroopassa, ovat todellakin terroristeja. Mitä aiotaan tehdä sitä vastaan? Joka päivä on laittomia maahanmuuttajia Eurooppaan. Kiitoksia. Ja edustaja Salini, kaksi minuuttia. Eh, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen, kiitoksia näistä sanoista, joita sanoitte ja siitä yrityksestä eh, yhdessä meidän kanssamme älykkäällä eh, ja pitkälle katsovalla tavalla torjua näitä ter- tätä terrorismia Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja monessa maailmankolkassa. Uutiset eivät todellakaan näinä päivinä rauhoita meitä ja mm, sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy Euroopan parlamentilla sanoa, että mm, meidän täytyy Eurooppana toimia, oli kyse sitten PNR-tiedoista tai ähm, siitä, että loisimme yhteisen mantereemme puolustuspolitiikka on menossa oikeaan suuntaan, mutta se ei riitä. Meidän heikkoutemme näkyy monessa kohdin ja tämä liittyy myös maahanmuuttoon. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka tässä keskustelussa sanoivat, että mm, maahanmuuton ja terrorismin välillä ei, että niiden välillä ei ole yhteyttä. On väärin sanoa, että nämä kaksi liittyvät toisiinsa, mutta on myös väärin ajatella, että e, islamilaiset alueet loisivat normaalisti tällaisia terroristisia ilmiöitä, jotka ovat meidän mantereillemme tulleet. Mm, mm, on väärin ajatella, että siellä, missä ihmiset käyttävät Korania ikään kuin vapaalippuna väkivallan käyttämiseen, lopettaisivat sen tekemisen. Meidän täytyy lopettaa sen ajatteleminen, että voidaan viedä demokratia maihin, joissa sitä ei ole, koska demokratian ja sivilisaation puute ovat näiden terroristien ilmiöiden pääsyy. Kiitoksia. Edustaja Fajon, kaksi minuuttia. No- Kiitos, puhemies. Terroristitoiminta tapahtuu yhä enemmän kautta maailmalla, Parissa, Burkina Fasossa ja niin edelleen. 2015 se on vuosi, tulimme tarkastelemaan suurella surulla on yhä enemmän terrorismia. Ihmiset, ovat syntyneet Euroopassa, heistä tulee terroristeja, he syrjäytyvät ja sitten he, heistä tulee ääriliikkeiden uhreja. Terrorismi on uhka rauhalle, maailmanjärjestykselle, mutta on hyvin tärkeää pitää erossa toisistaan pakolaiset ja terroristit. Koska useimmat pakolaiset pakenevat terrorismin vuoksi, ei ole olemassa mitään täydellistä turvallisuutta. Jos me käsittelemme vain toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään turvallisuutta, me emme tule onnistumaan. Meidän täytyy täydentää niitä sosiaalisilla toimenpiteillä, meidän täytyy estää radikalisoitumista meidän täytyy taistella tämän ilmiön ydinsyitä vastaan. Meidän täytyy toimia myöskin palauttamisen osalta järkevällä tavalla. Ja tiedonvaihto on tärkeää. Ilman sitä mikään toimenpide ei ole tehokas. Siksi meidän on rakennettava luottamusta jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioiden tulee olla aktiivisempia tiedonvaihdossa. Niiden täytyy jäljittää ulkomaisia taistelijoita, terroristisoluja sitten täytyy katsoa, huolehtia siitä, ettei tuoda vaarallisia aseita Euroopan unionin neuvoston täytyy saada aikaan velvoittavaa tiedonvaihtoa terrorismitoimista PNR-lainsäädännön puitteissa. Minusta tämä voisi olla hyvä ratkaisu. Meidän täytyy pyrkiä myöskin saman vähennettyä radikaalia propagandaa sosiaalisessa mediassa. Meidän täytyy katsoa, että vanhempien suostumus tarvitaan alaikäisten matkustamiseen. Meidän täytyy tarttua nimenomaan siihen, että tämä kollegoita, yksilöitä, jotka ovat tulleet rikollistumisen uhreiksi. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Rusadovskilta, joka istuu tuolla ylhäällä? Kyllä, hyvä. Przewodniczący, szanowna pani... Kiitoksia, puhemies. Muistaakseni sosialistit eivät halunneet vauhdittaa tätä matkustajatietodirektiivityötä. Ja nyt tiedämme, että komissio on tehnyt uuden terrorismin torjunnan direktiiviluonnoksen. Ja kysyisin nyt teiltä, koska te edustatte sosialistiryhmää. Tutkevatko sosialistit tätä direktiiviä, jota komissio ehdottaa, vai joudummeko nyt taas samaan umpikujaan kuin matkustajatietojen osalta? Spoštovani kollega, hvala za vaše vprašanje. Kiitos kollega kysymyksestänne. Tässä vaiheessa minusta on tärkeää korostaa sitä, että tiedon vaihto on se, mitä todella kipeästi tarvitaan, mutta emme voi toisaalta myöskään vaarata yksityisyyttämme liikaa. Tiedonvaihto on tärkeää terrorismin ja irtisanotun rikollisuuden torjumisesta. Siksi on tärkeää katsoa, mitä ehdotus sisältää ja sitten miten neuvotellaan. Un minut. Edustaja von Storch, yksi minuutti. Niin, hyvä puhemies. Me puhumme tänä päivänä terrorismin uhan nousemista. Pariisi oli terroria, Kölnkin oli terroria, 800, yli 800 ilmoitusta, 30 epäiltyä, 11 heistä on syyskuun jälkeen tullut Saksaan. Me emme voi puhua terrorismista puhumatta maahanmuuttokriisistä. Yksi Pariisin tekijöistä oli turvapaikanhakija Saksassa. Miljoonia on matkustamassa Saksan, Syyriasta ja Irakista. Kukaan ei sano, että he ovat terroristeja, mutta terroristit hyödyntävät avoimia rajojaan ja heitä on liikaa. Jos on vastuussa avoimista rajoista, niin sitten on vastuussa myös näistä teoista. Se johtuu tekemisestä tai tekemättömyydestä. Saksassa herra Seehofer puhuu hyvin paljon. CDU-ryhmä, joka kirjoittaa hyvin paljon kirjeitä ja myöskin liittokanslerimme. Hän jää historiaan Euroopan tuhoajana, vaikka hän pian astuukin virastaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Pakasa Unturtua, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Neuvosto ja komissio ovat olleet hyvin pitkälti samaa mieltä näistä toimista, joita pitää toteuttaa, jotta voidaan torjua lisääntynyttä terrorismin uhkaan. Ja tämä on ihan hyvä ja tämä on hyvin suunniteltu ja kiitämme tästä. Te olette olleet johdonmukaisia, mutta tässä on myöskin heikkouksia. Ja se, mitä sanoitte, niin tässä on kaksi puutetta. Ensinnäkin tässä on tätä vapaaehtoisuutta, vaikka me tarvitsemme globaalin vastauksen ja sitten on maita, jotka eivät tee riittävästi yhteistyötä tietokantojen osalta, kun vaihdetaan tietoja näiden virastojen välillä. Tämä on selkeä heikkous, koska tämä liittyy toisiin aiheisiin. Ja toinen heikkous on sitten ennaltaehkäisy. Tämä on globaali uhkaisu, mutta vastauksen täytyy olla paikallisia. Ja meillä ei ole mitään protokollaa sen osalta, mitkä ovat hyviä käytänteitä. Ja te te mietitte sitä, että jossain on ollut hyviä käytänteitä, mutta meidän täytyy olla systemaattisemmin. Paikallinen toiminta on tärkeää, jotta voidaan välttää lisäongelmia. Ja teidän täytyy tehdä paljon parempaa työtä, koska tämä on suurin heikkous, eli tämä ennaltaehkäisy ja tämä varhaisessa vaiheessa tehtävä työ. Kiitoksia. Hyväksyttekö äh, sinisen kortin edustaja Sanilta? Hyväksyttekö sinisen kortin? Hän istuu tuolla oikean olkapäänne takana siellä. Kyllä. Kiitos puhemies. Arvoisa edustaja, te puhuitte kahdesta vakavasta haasteesta. Minä haluaisin puhua kolmannesta. Ettekö pelkää, että yksittäiset hallitukset voivat reagoida liikaakin näihin haasteisiin? Voisi mainita jopa konkreettisen esimerkin, nimittäin Unkarin hallitus, joka on valmistautunut poikkeustilan julistamiseen. Miten te arvioisitte sitä, että yksittäiset hallitukset eivät välttämättä käytä asianmukaisia välineitä ja tätä kautta vaarantavat myöskin Euroopan kansalaisten turvallisuuden ja vapauden? Bueno, me encanta que me hagas... On no niin, hienoa, että teitte tämän kysymyksen. Loogisesti yksi riskeistä on se, että hallitukset, kun ne puuttuvat fanatismoon ja terrorismiin, voivat sitten ylittää lain rajat. Tietysti meidän täytyy toimia lain puitteissa ja välttää rankaisemattomuus, mutta meidän täytyy suojella kuitenkin ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ja oikeusvaltiota, koska muuten me olemme sitten hävinneet taistelun terrorismia vastaan. Eli meidän täytyy noudattaa lakia, mutta sitä ei pidä kuitenkaan käyttää väärin koska muuten tämä ilmiö toimii sitten bumerangin tavoin. Sun minut. Edustaja González, yksi minuutti. Muchas gracias. Kiitos. Terrorismin torjunta ei saa olla sitä, että toteutetaan väärin On tärkeää, että pyritään lisäämään tehokkuutta ja te, sit, tehdään kyseenalaisia sitoumuksia siitä, jotka liittyvät ihmisoikeuksien valtioon ja mitä tapahtuu rajojen sisä ulkopuolella, on, on löydettävä tuotettava logistiikka vastaan, joka on ensimmäisellä valtiolla, mutta demokraattisen voimien arvivoimissa niitä täytyy vahvistaa, myöskin vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa Syyriassa ja Irakissa. On tärkeää neutralisoida ne verkostot, joilla kerätään tietoa myöskin parantaa tietotustelupalveluimme yhteistä toimintaa. Tämä on meidän vastuumme. Meidän on suojeltava myöskin pakolaisia, jotka pakenevat terroria ja, ja mahdollisimman paras tapa torjua ääritoimintaa on se, että ihmiset voisivat olla osa yhteiskuntaa ja voisivat hyötyä sosiaalista ja kulttuurista tilaisuuksista. Monet terroristit ovat syntyneet Euroopassa ja tämä ilmiö jota vastaavana torjua vain sellaisella politiikalla, joka lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta myöskin koulutuksen kautta. Äh, Donna Sargenti. Edustaja Sargentini, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen puhui ehdotuksesta, jonka hän esitti että sitten terrorismin torjunnan raho- ja sen terrorismin rahoittamisesta. Te puhuitte tästä paketista, mutta haluaisin nyt tietää, mistä puhutaan ja mitkä ovat tavoitteita. Jos katsotaan New Yorkin terroristiskoja 2011, niin se ei maksanut kovin paljon. Ja Bostonin maratoni, sekin on niin halpa isku ikään kuin. Ja myöskään Pariisin iskut eivät maksaneet paljon. Esimerkiksi jos kun ajatellaan kuinka paljon Daeshilla on rahaa, mutta tämä koskee lähinnä Syyriä ja Lähi-Itää. He joutuvat maksamaan palkkaa omille taistelijoille, mutta mitä me haluamme? Haluammeko seurata terrorismin rahoitusta, jäljittää sitä, ja, mutta jos on vähän rahoja liikkeessä, niin sitä on myöskin vaikea havaita. Ja meidän täytyy myöskin ymmärtää, että meidän pitää toimia niin, että ei ole mahdollisuuksia harjoittaa terrorismia. Ja jos se maksaa vähän, niin tämä torjuntatapa ei ole tehokas. Eli haluaisin nyt tietää, mikä on tässä päätavoite. Plus they use a feudal Arabic system of, change, of transferring the money. Lisäksi he käyttävät arabilaista järjestelmää rahan siirtoon. Sitten edustaja Ferrara yksi minuutti. Kiitoksia puhemies terrorismisen uhan nouseminen äh, ei saa vaikuttaa äh, vapauden ja oikeuksien rajoittamiseen. Uh, uhka on erityisesti sisäinen eikä vain ulkoinen, vaikka vastuu onkin pääasiassa jäsenvaltioilla terrorismin torjunnassa. Unionilla voi olla tärkeä merkitys. Meidän täytyy varmistaa tehokas tietojen vaihto, parantaa vuoropuhelua tiedustelupalvelujen välillä ja tietokantojen välillä. Muuten vaihtoehtona on se, mikä nyt tapahtuu, nimittäin, että otetaan taas käyttöön sisärajojen valvonta jäsenvaltioissa meidän täytyy käyttää niitä välineitä, joita meillä jo on, eikä kerätä aina vain lisää tietoa. Terroristijärjestöt ähm, eristäytyvät poliittisesti ja äh, meidän täytyy torjua niitä äh, sulkemalla äh, rahavirrat. Tässä tarvitaan poliittista tahtoa. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Puonanno, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies Kiitoksia myöskin Alankomaiden Hollannin edustajalle. Olen kyllä pahoillani ja voisin olla raivoissanikin, koska meitä on täällä 751 jäsentä ja nyt meitä on kuitenkin täällä paikalla noin 30. Täällä on enemmän virkamiehiä kuin parlamentin jäseniä. Ja täällä Euroopassa yritetään ratkaista ongelmia ja puhutaan näin tärkeästä aiheesta, kuten terrorismista, mutta hitto, Miten voidaan toimia Euroopassa tällä tavalla? Siis tämän häpeällistä. Mitä me oikein sanomme Euroopan kansalaisille, kun tapahtuu terroristiskuja, sitten kaikki itkevät, mutta kun ajatellaan, mitä tapahtuu Pariisissa tai mitä tapahtuu Lontoossa, Madridissa, New Yorkissa. Ja mitä me sanomme? No, ne ovat islamistit ja on terrorismia. Siis tämä on häpeällistä. Tällaista Eurooppaa Tälläkö Eurooppa puolustaa eurooppalaisia? Tämä on zombien Eurooppa. Täällä on zombieita. Koska ne, jotka määräävät, heillä on sitten panssariautot ja henkivartioita, ei heihin kohdistu hyökkäyksiä. Kansalaisia kohtaan hyökätään ja sanotaan, että se johtuu islamista. Ja sitten annetaan miljardeja Turkille ja sitten se halutaan Eurooppaan. Ja 90 prosenttia turkkilaisista ovat is- islaminuskoisia. Me olemme eurooppalaisia, me olemme länsimaalaisia. Meidän täytyy osoittaa, että meillä on rohkeutta. Ähm, jo. No niin, kiitoksia. Te olette saaneet kaksi sinisen kortin kysymystä. Edustaja Bonanno, hyväksyttekö ne? Hyvä. No ensin edustaja Jakovcic. Edustaja Jakovcic ensin. Ja sitten edustaja Pakasa Urtundua. Kartta blue puhun italiaa, niin ymmärrätte minua helpommin. Eikö vaikuta siltä, että tämä on tekopyhyyttä, kun te tulette nyt tänne, juuri vähän aikaa sitten tulitte tänne saliin, ja sitten kohta lähdette taas pois, koska minä olen täällä joka päivä aamusta iltaan asti, ja te tulette tänne, kuten myöskin puheenjohtajanne Salvini, ja sanotte, että täällä salissa ei ole ketään, ja sitten lähdette itse pois. Se on tekopyhyyttä. Oletteko samaa mieltä kanssani? Kaikki ne, jotka nyt aplodeeraavat, sanoisivat, että menkää katsomaan minun tietojani. Olen seitsemännä siellä kaikista jäsenistä, jotka ovat eniten läsnä täysistunnoissa äänestyksissä. Eli turha sanoa minulle noin, koska minä tulen tänne tekemään työtäni ja olen täällä 16 siellä. Eli turha kertoa minulle, mitä minä täällä teen. Tuliko selväksi? Ja sitten sininen kortti eh, edustaja Pakasautun duolta.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 minä aloin, eli kolme vuotta henkevarten alle, kun veljeni tapettiin. Ja se, mitä nyt täällä tarvitaan, on se, ettei nyt tehdä mitään showta, ja meidän pitää toimia tehokkaasti. Ja siksi meidän täytyy toimia yhteistyöhengessä. Te puhuitte zombi-Euroopasta, mutta minä olen mikään zombi. Minä olen tehnyt tänne tekemään työtä ja tekemään tuoman kaiken asiantuntemuksen tänne, koska tiedän, mitä on fanatismi ja mitä on radikalisoitumi. Ja olen tuntenut kaiken tyyppisiä terrorismia, koska olen työstänyt näitä asioita vuosikausia. Eli älä loukkaa meitä ei mitä tarvitse olla täällä 300 paikalla puhumassa tästä, vaan on tärkeää se, jotka olemme paikalle, puhumme järkevästi. Ja te, edustaja, te nyt teitte on, mutta tämä ei ole mitenkään vakava mielestä työtä, ja samoin tämä ei ihan ystävällisessä, ystävällisessä mielessä. Kiitoksia. Hyvä on. En minä olen teille vihainen hyvä kollega, koska ne henkilöt, jotka ovat täällä paikalla, heitä en tietenkään kritisoi mutta minä äh, olen kiukuinen niille, jotka hallitsevat tätä Eurooppaa, jota ei koskaan kosketa e, e, eikä äh, heidän vaimojan äh, joku, heidän vaimonsa takapuoliaan kukaan koskettele tai heidän vaimonsa eivät koske seksuaalista häirintää. Täällä muutamat taputtavat, mutta tehkää työtä, älkää istuko täällä vaan. Bon, uh trecem mai departe. No niin, menemme eteenpäin. Edustaja Papadakis, yksi minuutti. Πλέον υπάρχει μεγάλη πείρα στους λαούς. On paljon kokemusta eri kansojen piirissä. Mujahidin, El-Qaida, islamilainen valtio, kaikki ne ovat Naton, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja Golfin monarkioiden kasvattamia. Ne ovat olleet äh, savuverho, jonka takana on voitu toteuttaa imperialistisia interventioita. Arabikevät on muuttunut syväksi talveksi ja nyt sitten korjataan äh, satoa imperialistisista iskuista, on terrorismia ja on sortoa. Euroopan unioni haluaa toimia radikalisoitumista vastaan, mutta periaatteessa vain äh, vahvistetaan oikeudellista asevarastoa, oikeuksia rajoitetaan ja taistelua pyritään sortamaan, jotta voidaan taas tukea kapitalistista barbariaa. Odotettavissa on, että kansat nousivat tätä vastaan. Holmeier, domi. Kiitoksia edustaja Holmeier, kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies, ensi työjärjestysasia. Pyytäisin, että puhemies, jos täällä parlamentin jäsenet loukkaavat hallituksia ja sanovat, että he puhuvat kansalaisten nimissä, niin silloin täytyy osoittaa, että tämä ei ole mikään parlamentaarinen tapa toimia. No sitten itse asiaan. Terrorismi on yksi suurimpia uhkia ja olen samaa mieltä. 20 vuotta minulla oli henkivartioita ja terroristit uhkasivat perhettäni ja siksi tiedän varsin hyvin, miten tuntuu ihmisistä, joita uhataan, mutta terrorismiin liittyy toinenkin ulottuvuus. Se kohdistuu ihmisiin ja kaikkiin niihin, jotka eivät ymmärrä ISin tai Isiksen tai al ideologiaa. Se kohdistuu nuoriin, jotka käyvät ravintoloissa, jotka menevät tanssimaan, jotka menevät katsomaan jalkapalloottelua tai ovat jollain juhlalla jossain aukiolla. Ja siksi täytyy nyt selkeästi todeta, että jäsenvaltioiden täytyy paremmin vaihtaa tietoja. Lainsäädännössä on puutteita, jotka ovat kyllä tietosuojan nimissä tehtyjä, mutta niitä täytyy muuttaa niin, että johdonmukaisesti voidaan vaihtaa tietoja. Meidän täytyy verrata näitä Eurodac-tietoja ja näitä tekijätietoja, jotta terrorismit eivät voi sekoittua pakollisten joukkoon ja sanoa, sitten sanotaan, että rajat täytyy sulkea. Ei, jos terrorismi terroristi piiloutuu lentokoneeseen, niin ei se tarkoita sitä, että lentoliikenne kielletään. Ja siksi lisäksi meidän täytyy katsoa näitä vastavuoroisia aputoimia, niitä täytyy vauhdittaa ja laajentaa. Ja meidän täytyy luoda Euroopassa kunnollinen tietokanta, eikä vain osittaisia tietoja, vaan kaikkien tietää, ketkä ovat syyllistyneet näihin tietoihin, ja sitten poliisit voivat saada näitä tietoja. Ja poliisiviranomaisten toimintaa pitää vahvistaa, eikä meidän pidä olla epäluuloisia, koska heidän ne pitää taistella näitä rikollisia vastaan päivittäin. Meidän täytyy luottaa heihin, eikä jatkuvasti täydy puhua siitä, mitä kaikkea sillä tehdään väärin. Koska jos on ulkopuolella, niin on sitten hyvin helppo arvostella omalta sohvalta näitä asioita, kun sitten olla kadulla ja tehdä näitä asioita konkreettisesti. Meidän täytyy hyödyntää uutta teknologiaa ja pyydän että matkustajatiedot ja Europol ja kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät tietosuojaan ja tietosuojapakettiin ja direktiivin, ne pitää hoitaa ja nopeasti hyväksyä. Ja myöskin meidän täytyy tukahduttaa nämä rahoituslähteet. Se on yksi näistä kulmakivistä, joihin täytyy puuttua, koska terrorismin torjunta onnistuu ainoastaan silloin, jos me yhdessä ja päättäväisesti toimimme demokraattisella ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Acceptați un blue card. Would you... Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Jan Baskilta? Edustaja Jan Baski. Puhemies, arvoisa kollega, mikä on teidän kantanne tietoihin, joita on ollut tiedotusvälineissä? Tietoihin, joita saksalaiset poliisit levittävät jotka sanovat, että he ovat saaneet määräyksen salata rikoksia, siis näiden rikosten tekijöiden taustan. Tämä viittaa siihen, mitä Kölnissä tapahtuu 31. joulukuuta. Zunächst einmal gilt es die Straftat. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa näitä rikoksia, eikä ensin katsoa vain kansallisuutta. Se voidaan tehdä jälkikäteen. Ja jos kansallisuudella on merkitystä näiden rikosten osalta, niin sitten se otetaan huomioon. Mutta ei nyt ensin pidä katsoa kansallisuutta ja sen jälkeen puhua sitten tästä teosta. Ei näitä rikoksia voi luokitella kansallisuuden mukaan, vaan ongelmana tässä on se, että on paljon asioita, joihin ei uskalleta mennä. On liian paljon moolembekejä ja monia alueita, joilla ei toimita riittävän tehokkaasti ja siellä ei enää puututa pikkurikoksiin ja siellä kehittyy sitten kulttuuri, joka on huonoksi ja joka tuhoaa ihmisoikeuksia. Um, there is a second blue card. Teillä on toinen sininen kortti. Edustaja Krasnodebskilta, hyväksyttekö sen? Niin, esitän kysymykseni. Haluaisin kysyä, miten arvioitte sitä tosiseikkaa, että se, mikä Kölnissä on tapahtunut, sitä ei useaan päivään äh, julkistettu tiedotusvälineistä, ei ollut julkista keskustelua näistä tapahtumista. Herra Jambaski sanoi, että poliisi ei saanut tiedottaa asiasta, mutta yleisesti ottaen julkisuudessa ei kerrottu Saksassa eikä Euroopassa näistä asioista. Miten tämä sopii tähän terrorismikysymykseen? On arvosteltu sitä, että yksi julkinen yleisöyritys raportoi asiasta kaksi päivää myöhemmin. Kaikki muut tiedotusvälineet raportoivat tästä aika pikaisesti tapahtumien jälkeen. Me käymme Saksassa keskustelua nyt rehellisesti siis niin, että Münchenissä tällaista siis ei tapahtunut, että jos ajoissa rankaistaan pienistä rikoksista, lopetetaan tällaisia alueita, joissa poliisi ei toimintaan. Silloin kysymys on siitä, että täytyy toimia lakin johdonmukaisesti ehkäisevällä, ehkäisevällä tavalla. Ja myöskin pikkuriksilta täytyy vielä vain toimia. Tästä on kysymys. Domnul Kiitoksia. Edustaja Niedermüller, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Pariisin tapahtumien jälkeen Euroopan nyt uhanalaisuudesta. Tämä pelko on ymmärrettävää. Kuitenkin on todettava, että tässäkin tilanteessa täytyy pitää kiinni järjestä, täytyy pitää kiinni liberaalisen demokratiamme vapauden perusteista. Ei saa antaa äärioikeiston ja populistipuolueiden sallia toimivan. He hyödyttävät pel- ihmisten pelkoa, he levittävät viha, mukalaisvihamielisyyttä, on todettava, että ei ole olemassa sellaista terrorismin uhkaa, että vähennettäisiin eh, perusoikeuksia kansalaisilta. Terrorismin pelko ohjaa meidät usein siihen, että otamme käyttöön sellaisia turvallisuustoimia, jotka ovat meidän eh, liberaalisen demokratiamme perusteita vastaan, meidän eurooppalaisen kulttuurimme saavutuksia vastaan, mutta tätä nimenomaan halutaan äärioikeiston politiikalla ja populistien politiikalla. Sillä pyritään viemään pohjaa pois siltä demokratialta, jota on rakennettu 60 vuoden aikana. Turvallisuus liittyy ehdottomasti siihen, että puolustamme perusarvoja, perusvapauksia. On yhä voima, se, että yhä enemmän harrastetaan tällaista valvontaa ja seurantaa, se ei johda tuloksiin. Täytyy harjoittaa enemmän yhteistyötä tiedustelupalvelujen kesken, se on tarpeen. Ja ennen kaikkea on saatava aikaan yhteinen eurooppalainen tiedustelupalvelu, mutta tämä ei riitä. On tehtävä kaikki sen hyväksi, että maahanmuuttajien toinen ja kolmas sukupolvi ei radikalisoidu. Euroopan yhteiskunnissa heidän on löydettävä tulevaisuutensa. Koulutus, vastaanottaminen, kotouttaminen, todelliset mahdollisuudet onnistua elämässä. Nämä ovat tärkeimmät välineet terrorismin torjunnassa. On tehtävä selväksi, että yhteiskuntaan integroituminen ei merkitse mitään väkivaltaista kulttuurillista assimilaatiota, mutta se merkitsee myös sitä, että väkivallalle ei ole tilaa. Euroopassa meidän on aina puolustettava avointa yhteiskuntaa. Teille on sininen kortti edustaja Jurekilta. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä, edustaja Jurek. Eh, Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, heittäkö katsoa, että tällainen kielenkäyttö populismi on poissulkevaa kielenkäyttöä? Se on vihapuhetta, joka koskee miljoonia eurooppalaisia ja heidän demokraattisia mielipiteitään. Heidät on demokraattisesti valittu tänne. Eli uskotteko todellakin, että jos puhutaan tällä tavalla, niin voimme rakentaa minkäänlaista vuoropuhelua näistä suurista kriiseistä, joita Euroopassa on tällä hetkellä, ja ongelmista, jotka on ratkaistava yhdessä? Haluaisin kertoa teille, että toista sinisen kortin kysymystä en salli. Olkaa hyvä. Niin. Tämän päivän keskustelussa kävi selvästi ilmi se, että parlamentin jäsenten piirissä on niitä, jotka puhuvat terrorismista ja puhuvat uhkasta. Ja sitten on niitä, jotka hyödyntävät tätä tilannetta siihen, että he puhuvat islamia, maahanmuuttajia, pakolaisia ja Korania vastaan. Minusta Tämän tyyppiselle puheelle ei ole tarvetta tässä parlamentissa. Pitää puhua tosiasioista ja ongelmista, eikä pidä levittää pelkoa ja muukalaisvihamielisyyttä. Edustaja Nicholson. Uh, thank you very much indeed, President. Uh, Kiitoksia oikein paljon, puhemies. Haluaisin sanoa, että vuosi 2015 toi meille takaisin ne vakavat ongelmat, joita meillä on terrorismin kanssa. Meidän täytyy ymmärtää, että Euroopalla on vakava ongelma rajojensa kanssa, erityisesti Schengen-rajojensa kanssa, ja tämä on käsiteltävä, koska mikään paikka Euroopassa enää oikein ole turvallinen, vaikka niin haluaisimmekin ajatella. Minä tulen Pohjois-Irlannista ja siellä meillä äh, oli yli neljä vuosikymmentä terrorismia. Minä olen äh, selvinnyt äh, hyökkäyksistä ja minä en ole mikään zombi, sen haluan täällä sanoa. Ja ne, jotka puhuvat näin, heidän pitäisi kyllä hävetä. Terrorismin uhrit on unohdettu aina uudelleen. Heitä ei ajatella, heidät unohdetaan. Me menemme seuraavaan hirmutekoon, seuraavaan rikokseen ja näin ei saa tapahtua. Haluaisin sanoa, että ennen muuta me Euroopassa tarvitsemme hyvää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä rajat ylittävästi ja kaikkien poliisivoimien kesken Euroopassa tämän torjumiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Desarnes yksi. Merci. La menace... Kiitoksia. Terrorismin uhka on maailmanlaajuinen, sisäinen ja ulkoinen, ja meidän pitää olla yhtenäisiä ja päättäväisiä, ja meidän täytyy toimia konkreettisesti. Ja meidän täytyy toimia heti, ei huomenna, ei yli huomenna, vaan nyt. Ja meidän täytyy ensinnäkin toimia niin, että meidän täytyy valvoa ulkorajoja tehokkaalla tavalla, ja toiseksi meidän täytyy tehdä Euroopan maissa tiedotuksesta pakollista ja kolmanneksi meillä pitää olla yhteistä eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, koska uhka on Euroopan porteilla. Ja meillä pitää myöskin olla ulkopoliittinen strategia, jotta voimme löytää ratkaisuja konfliktiin, erityisesti Syyriassa ja Libyassa. Ja lopuksi sanoisin, että jos me pystymme tekemään kaikki kaikki tämä 28 jäsenvaltion kesken, niin tehdään se. Mutta jos emme pysty toimimaan yhdessä, niin toimitaan sitten joidenkin valtioiden kesken. Jotkut maat voivat edetä ja toivottavasti Ranska ja Saksa tässä asiassa löytävät innoitusta ja näkemystä, jota tällä hetkellä kovasti puuttuu Euroopan unionilta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Ernst. Ja vielen Kiitos. Pakistanissa jossa käytetään aseistettuja miehittämättömiä ohjuksia tässä toiminnassa, ja tämä on johtanut monien sivilien kuolemaan. Kylä, jossa tällaista tapahtui, siellä puhuttiin lasten kanssa, ja sanoivat, että on mukavaa, kun aurinko ei paista ja on pilvistä, koska silloin ei voi tapahtua mitään. Jos ajattelee sitä, että lapset joutuvat pelkäämään joitakin terrorismin vastaisia toimia, se merkitsee sitten sitä, että jossakin on vika. Välineet, joita me käytämme terrorismia vastaan, eivät usein ole mitään terrorismin vastaisia toimia, vaan pelottelutoimia. Ja tässähän tämä ongelma onkin. Ne vähe- pelottelevat vähemmän Daeshia, maailman rikkainta murhaajajoukkiota, vaan ne pelottelevat, pelottavat lapsia ja tavallisia ihmisiä – me emme pääse eteenpäin millimetriäkään terrorismaisessa toiminnassa, jos me taistelemme tulella tulta vastaan. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, on se, että terrorismin lähteet kuivatetaan. Ei vain yhtenä osana muinia toimia, vaan keskeisimpänä toimena. Sitten siis esimerkiksi rahoitustoimi. Me olemme vuosien ajan katsoneet sitä, että Saudi-Arabiasta välitetään aseita Daeshille – ja että Turkissa pommitetaan mieluummin, Libya pommitetaan mieluummin kuin Daeshia. Ja, ja täytyy katsoa, että ihmiset täytyy, täytyy saada voimakkaaksi, että torjua terrorismia, että he eivät ja että tuetaan väestöä, koska väestölle ei saa keneltäkään muuta tukea kuin terroristeilta. Siksi meidän täytyy löytää tullakin konfliktin ja sovittamisen rakentamisratkaisuja tärkeää, se, että rajoitetaan perusoikeuksia, todellakin johtaa enemmän siihen, että kansalaisyhteiskunnan voimat heikkenevät, ja siitähän tässä ei suinkaan voi olla kysymys. Seuraavaksi edustaja James. Kiitoksia puhemies. Ollaanpa suorapuheisia tämänhetkistä tilanteesta. Terrorismi uhka on itse asiassa sisällissotaa. Eh, tänne tulevat eh, liittyvät liittyvät jo olemassa oleviin separatisteihin ja äh, sitten äh, he aiheuttavat pelkoa. Terroristeilla on nyt alueita, joilta he vievät tätä väkivaltaista ideologiaa ja heillä on miljoonia dollareita toimintansa rahoittamiseksi. Mutta EU-ssa, kuten yhdistössä kuningaskunnassakin, heidän paras äh, resurssinsa on Schengen, rajaton matka matkustaminen helpottaa eh, räjähteiden ja aseiden eh, ja terroristien siirtymistä. Ja toiseksi eh, meillä on myös pankkijärjestelmä, joka helpottaa terrorismin rahoitusta, joten komissio, katsokaa faktoja silmiin, lopettakaa Schengen ja ryhtykää toimiin rahoituksen pysäyttämiseksi. Nämä ovat kaksi tärkeää tointa tämän uhan torjumiseksi. Kiitoksia sitten edustaja Polčak. Eh, Kiitoksia. Puhemies, meidän täytyy tasapainoisesti torjua terrorismia johdonmukaisella tavalla. Ja ennen kuin otetaan käyttöön uusia lakeja, niin meidän täytyisi ensin miettiä ovatko olemassa olevat lait riittäviä. Kysyin sisäministeriltämme tietojen vaihdosta jäsenvaltioiden välillä ja on monia ongelmia, esimerkiksi Frontex-virasto. Ja mielestäni meidän täytyy toimia nyt aktiivisesti, koska muuten toimimme niiden hyväksi, jotka ovat kristillisen perinteemme vastustajia. Ja meidän on torjuttava niitä, jotka vastustavat liberaalia demokratiaa ja Euroopan unionia. Meidän täytyy suojella EUn arvoja ja vaikkakin se saattaa olla hankalaa, mutta suvaitsemattomuus, viha, ennakkoluulot ja terrorismit eivät koskaan pysty voittamaan vapautta. He eivät pysty murtamaan arvojamme, koska ne ovat osoittautuneet historian mittaan oikeiksi. Poliittiset äärivoimat Euroopassa saavat rahoitustukea Venäjältä, joka täytyy pitää mielessä. Eli meidän pitää olla päättäväisiä myöskin tässä kysymyksessä ja me emme ole käyttäneet kaikkia mahdollisuuksia vedota komissioon, jotta se tekisi tutkimuksia tästä asiasta. Tätä tutkimusta tehdään tällä hetkellä Yhdysvaltojen kongressissa ja meidän pitäisi toimia samoin, koska ikävä kyllä poliittiset edustajat Venäjällä eivät näe Tsechenejä tai Isistä suurimpana vihollisena, vaan nimenomaan Euroopan yhtenäisyys on heidän vihollisensa arvoisa Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Jäsenvaltiot eivät voi terrorismin suhteen toimia yksin, vaan EU-ssa pitää olla koordinointia ja kansallisten politiikan yhteensovittamista, koska tässä on kyse Euroopan turvallisuus. Sosialistit ja demokraatit haluavat enemmän Eurooppaa, ja meillä pitää olla systemaattista tietojenvaihtoa poliisien ja oikeus viranomaisten välillä. Europolissa on uusi terrorismin torjuntayksikkö ja se pitää olla todellinen eurooppalainen virasto. Meidän täytyy myöskin puuttua terrorismin rahoitukseen ja meidän täytyy harmonisoida tietojenvaihtoa ja meidän täytyy tehostaa järjestelmää, jossa jäädytetään terroristien varoja. Ja lopuksi, kun ajatellaan sitä rekrytointia nuoria eurooppalaisia on lähtenyt taistelemaan Isiksen riveihin, eli meidän täytyy puuttua terrorismin syihin ja meillä pitää olla systemaattista ennaltaehkäisypolitiikkaa. Euroopan ja jäsenvaltioiden on annettava enemmän resursseja käyttöön, jotta voimme rahoittaa ennaltaehkäisyä paikallisella tavalla, tasolla ja Euroopan tasolla kouluissa, yrityksissä ja myöskin internetissä. Meidän täytyy osoittaa politiikallamme, että meidän nuoremme kuuluvat Eurooppaan ja meidän täytyy muistuttaa yhteisistä arvoista, solidaarisuudesta, ja siihen kuuluvat kaikki uskonnot, myöskin islamin usko. Se on osa eurooppalaista yhteisöä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Krasnodevski, yksi minuutti. Να σηκώνετε το, την κάρτα, την μπλε, λίγο πριν τελειώσει ο προηγούμενος ομιλητής. Οι συνεργάτες μου δεν είναι υπεράνθρωποι pyytäisin, että nostaisitte sinistä korttia ennen kuin puhuja on lopettanut, muuten emme näe sitä. Edustaja Krasnodebski. Niin, halusin vain sanoa, että olen yhtä mieltä kollegan kanssa, jotka sanovat, että terrorismi on myös Euroopan sisäinen uhka. Tällä hetkellä joka kymmenes äh, asukas äh, Yhdistynyt kuningossa ja kuudes Ranskassa on, suhtautuu terrorismiin myönteisesti. Näyttäisi, että ISIS saa vähemmän tukea muslimimaista, mutta myöskin Belgiasta ja Ranskasta ja Sveitsistä lähtee runsaasti taistelijoita, ja tämä on asia, jota pitäisi miettiä. Päätavoitte nuorten ihmisten rekrytoinnille, joilla ei ole kunnollisia arvoja, jotka ovat maahanmuuttajien lapsia, toista tai kolmatta sukupolvea, ovat usein ihmisiä, jotka eivät ole pystyneet juurtumaan uuteen yhteiskuntaan. Tämä koskee myöskin tällaisia uusperheitä. He eivät saa ohjausta moraalisten arvojen noudattamiseen ja heitä houkuttaa usein uskollinen fundalismi. Teillä on sininen kortti edustaja Wortmansilta. Hyväksyttekö sen? Edustaja Wortmans, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies, kollega. Te puhuitte Belgiasta, minun maastani, ikään kuin sieltä lähtisi paljon sitten näitä ulkomaalaisia taistelijoita, ja se tietenkään pidä paikkaansa. Tietysti meidänkin maasta näitä on lähtenyt, mutta haluaisin nyt teiltä kuulla, mitä te tekisitte jotta kaikkialla Euroopassa voitaisiin puuttua tähän ongelmaan. Tämä koskee kaikkia Euroopan maita. Eli mihin toimiin te ryhtyisitte, jotta varmistaisitte, että nuoret, jotka kasvavat Euroopassa, eivät lähde mukaan tähän sotaan, joka ei ole heidän sotansa? Kiitoksia. Sitten 30 sekuntia Krasnodebski. Ensinnäkin haluaisin perehtyä ongelmiin paremmin. Minulla olisi ehdotus. Me usein työskentelemme tuntikausia Euroopan parlamentissa ja vain muutaman kilometrin päässä on alueita, siis hyvin lähellä Euroopan parlamenttia, joissa on ihmisiä, ovat valmiita tällaisiin iskuihin. Ehkä pitäisi käydä tutustumassa tähän käydä katsomassa, miltä todellisuus näyttää paikan päällä. Sitten voisimme todellakin niin tarkistaa todellisuuden, nähdä sen millainen se on, koska se on perusta sille, että tehdään kunnollisia diagnooseja ja löydetään ratkaisuja ongelmiin, joista me puhumme. Niin. Teidän ehdotuksenne, edustaja Krasnodevski, on johdattunut siihen, että edustaja Wortman on pyytänyt toisen kysymyksen niin pyytäisin, että kollega tulee mukaani Mecheliin, jotta voisimme sitten puhua pormestarin kanssa siellä näistä virail- vierasmaalaisista taistelijoista. Meidän täytyy ottaa vastaan näitä ihmisiä, jotta he tuntevat, että heidät otetaan mukaan näihin kysymykseen. Eli tulkaa mukaan, mukani ensi viikolla, tulkaa mukaan Mecheliin, jossa tätä torjuntaa on harjoitettu. Ja kaikki, jotka, kaikki kollegat, jotka haluavat tulla mukaan, ovat ihan tervetulleita. Niin. Kaiken muun te voitte sitten suunnitella kahden kesken. Edustaja Gomes kaksi. Meidän, miten pystymme suojelemaan kansalaisiamme järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja terrorismilta. Ei tämä ole mikään yllätys, että näin eh, tällaista on ja nyt ehdotetaan koordinointia EU-tasolla. Valtiot yksin eivät tähän pysty. Me maksamme nyt hinnan Irakista, Libyasta ja palestinalaiskysymyksen ratkaisematta jättämisestä. Ja Asekauppa, ihmiskauppa, huumekauppa, kaikki rahoittaa terrorismia. Turkki, Katar, Saudi-Arabia, siellä ovat lähteet. Me emme myöskään saa unohtaa, että paikallisia toimijoita, esimerkiksi Peshmerga-joukkoja on tuettava. Ja tärkeää on myös, että uudelleen rakennetaan vapautettuja alueita, jotta ihmiset voivat elää siellä. Schengenin loppu ja kaikki muut ehdotukset en usko, että se ratkaisee ongelmaa. Meillä ei ole luottamusta eh, toisiimme EU-ssa, emmekä eh, luota toisiimme, että pystyisimme toimimaan. Tämä radikalisointi ja rekrytointi, eh, propaganda, meillä ei ole mitään mm, asettaa sitä vastaan. On radikalisointumisohjelmia, nuorille, jotka sitten taistelevat Isiksen puolesta. Tämä tapahtuu meidän vankiloissamme ja meidän rajojemme sisällä. Me autamme terroristeja tällä epävarmuudellamme siitä syntyy terrorismia ja sotaa ja saamme sitten pakolaisia tänne. Me tarvitsemme poliittista tahtoa ja strategista eh, kiinnostusta. Tarvitsemme eh, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia. Meillä täytyy olla johdonmukainen ulko- ja sisäpolitiikka. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Tämä on eurooppalainen ongelma ja siksi meidän on, eh, meillä on oltava unioni, Euroopan unioni. Kiitoksia edustaja Gomez. Teille on kysymys edustaja Ulfskukilta. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Olkaa hyvä. 30 sekuntia. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kuulla, mitä Anna Gomes ajattelee siitä, mistä on keskusteltu, kun herra Krasnodemski mainitsi Ruotsin ja sanoi, että on monia nuoria ihmisiä, jotka ovat matkustaneet taistelemaan ISISin riveissä. Integraatio, se, että jaetaan pakolaisia paremmin, sen täytyy olla perusta myöskin tälle. Ja Rastodevskin kotimaa, jos sen on sitä vastaan, että monet nuoret ihmiset pakenevat, niin ottaisi vastaan nimenomaan näitä nuoria ihmisiä, jotka pakenevat, niin se voisi myös vaikuttaa asioihin. Mitä te ajattelette tästä? Well. Edustaja Gomez, puoli minuuttia. No, Portugal ilmoittautui ottamaan vapaaehtoisesti 5000 pakolaista seuraavina kuukausina, mutta pakolaiset eivät tule, koska järjestelmä ei toimi. Mutta ne pakolaiset, jotka tulevat, heitä tuetaan ja heidät integroidaan yhteiskuntaan ja heillä on mahdollisuus myös tehdä työtä. Tämä on erittäin tärkeää, että he saavat pääsyn työmarkkinoille ja lisäksi heidän täytyy tuntea yhteiskunnan säännöt. Sosiaalinen integraatio on tärkeintä. Tämä neoliberaalipolitiikka, jossa on kyse pelkästään syrjinnästä ja sosiaalista syrjäytymisestä, erityisesti maahanmuuttajaväestön keskuudessa, se auttaa terroristeja rekrytoimaan nuoria, jotka menevät sitten ulkomaille, mutta myös taistelevat meitä vastaan. Sydämelliset kiitokset. pyytäisin, että kysymys ja vastaus eivät ylittäisi puolta minuuttia. Edustaja Trebesius. Kiitos puhemies. Pelkästään Saksassa on terrorimenettelyjen äh, lukumäärä kolminkertaistuvien vuosina. Kysymys on yhä enemmän sellaisista oikeuskäsittelyistä, jotka koskevat ISISin tukijoita. Kysymys on ihmisistä, jotka tulee pakolaisverran mukana meidän maahamme. Valitettavasti viranomaisten verkottuminen ei toimi. Haluaisin ottaa tästä esimerkin. 7. tammikuuta Charlie Hebdon tapahtumien vuosipäivänä Pariisissa ammuttiin mies, joka oli käynyt poliisin kimppuun kirveellä. Hänet todettiin Tarek Belgacemiksi. Tämä marokkalainen Belgacem oli oleskellut Saksassa ja hän, hänellä oli ollut seitsemän eri identiteettiä. Hän oli ollut syyrialainen, georgialainen ja tunisialainen. Näin hänet oli rekisteröity. Saksassa. Saksassa ja muissa maissa hän oli tehnyt erinäisiä rikoksia, huumekauppaa, sosiaalituen väärinkäytöstä, rikoksia aseiden hallussapitolainsäädäntöä, seksuaalista häirintää, ryöstöjä. Hänen sein, asuntonsa seinillä oli ISISin symboleita. Siitä huolimatta Megatsem saattoi aivan vaasti liikkua koko Euroopassa. Minun maani Saksa on epävarmuuden tekijä terrorismin torjunnassa Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Weidenholzer, puolitoista minuuttia. No, periaatteessa nämä terroristiset hyökkäykset, niistä tulee aina uhkaavampia ja röyhkeämpiä ja ne vaarantavat myös unionin. Tämän terroristisen uhan torjunta on tarpeen ja tärkeää ja meidän täytyy kiinnittää siihen täysi huomio. Mutta tämä terroristisen uhan nimi on ISIS Daesh ja meidän pitäisi puhua siitä, meidän pitäisi käyttää tätä keskustelua väärin. Monilla ihmisillä on se vaikutelma, että puhutaan paljon, mutta ei toimita tehokkaasti. Tässä parlamentissa me hyväksymme kaksi menettelyä. Yksi oli mietintö radikalis soitumisesta, toinen eh, liittyi EU-matkustajarekisteritietoihin. Minä olen vielä epäileväinen sen suhteen, eikö tässä taas kerätä vain liikaa tietoa, mutta näistä toimenpiteistä päätimme. Nyt tarvitsemme lyhyen aikavälin toimia. Meidän pitäisi pohtia, analysoidaanko näitä tietoja hyvin, hyödynnetäänkö niitä hyvin. Me tarvitsemme enemmän tai, ja paremmin koulutettua henkilökuntaa poliisivoimissa ja meidän pitäisi pohtia, miksi kansalliset turvallisuuspalvelut pitävät tietonsa itsellään, miksi ne eivät tee yhteistyötä. Tiedän, että me voi velvoittaa niitä, hyvä komission jäsen, mutta ehkä te keksitte jotain e-, ajatuksia, minkä avulla tiedustelupalvelut jakaisivat tietoa turvallisesti, tämä olisi hyödyllistä, jotta saataisiin aikaan jotain lähiaikoina. Seuraavaksi edustaja Lopes Aguilar. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Me tiedämme, että vuonna 2015 oli erittäin paljon terrorismin uhreja enemmän kuin Madridin terroristiskun jälkeen 2004. Eli kyse ei ole siitä, iskevätkö he uudelleen, vaan se milloin. Ja tämä koskee meitä kaikkia, Euroopassa on kansalaisvapauksia, mutta niitä ei voida uhrata sitten kansallisen turvallisuuden alttarille epäkoordinoidulla tavalla. Meidän täytyy nyt pitää pää kylmänä ja toimia järkevästi, eikä pidä tehdä virhettä, että kuvitellaan, että maahanmuutto tai pakolaiset ilman muuta olisivat turvallisuusuhka, eikä tietenkään myöskään pidä antaa perille, periksi pelolle tai paniikille. Meidän täytyy saattaa Schengen päätökseen. Tämä on oikea tapa. Eli meillä pitää olla eurooppalainen yhteisö, jossa jaetaan tietoja. Oikea tapa on se, että eurooppalainen rikoslaki saadaan oikein ja meillä pitää olla eurooppalainen poliisilaitos ja meidän pitää suojella terrorismin uhreja. Ja, ja Pyydän anteeksi, edustaja Lopes Aguilar. Meillä on ilmeisesti e, ongelma tulkkauksessa. Niin, nyt tämä toimii. Jatkakaa vain. Teillä on vielä puoli minuuttia aikaa. Jatkakaa vain. Kyllä voitte jatkaa. El Eli meidän täytyy muistaa, että iharisaatio, sosiaalinen syrjäytyminen vaatii sitä, että Euroopassa torjutaan näitä ilmiöitä ja e-, eriarvoisuutta ja meidän täytyy puhua näiden yhteisöiden kanssa, jotka ovat kärsineet äh, iljallisista säästötoimista. Se on pahentanut eriarvoisuutta Euroopassa ja se on tämän ongelman takana. Se on johtanut tähän syrjäytymisen lisääntymiseen ja monet Euroopassa syntyneet eurooppalaiset kansalaiset ovat sitten syyllistyneet näihin terroristiiskuihin Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mamikin yksi minuutti. Kiitos puhemies. Erinäisiä sekunteja sitten erilaiset natalliset ryhmät ovat aiheuttaneet konflikteja eri Euroopan osissa. Globalistuminen on johtanut siihen, että terrorismi eivät rajoita enää mitkään rajat. Se on globaalimpaa ja radikaalimpaa kuin koskaan ennen. Ja kuten Pohjois-Irlannissa tai Espanjassa – Eh, tilanne on päinvastainen tällä hetkellä. Eli ei voi olla mitään rauhanomaista ratkaisua. On katsottava kaikkea politiikkaa liittyy integraatioon, mikä liittyy, politiikkaa, joka liittyy syytteen nostamiseen ja lainvalvontaviraston toimintaan, jotta voidaan sitä radikalisoitumista. Täytyy myöskin olla tehokkaampaa ulkopolitiikassa suhteessa niihin, jotka osaltaan vaikuttavat radikalismi, miksi Saudi-Arabia, Turkki, Katar. Meidän ei pidä luopua perusarvoistamme. Meidän päätavoitteemme on se, että turvaamme kansalaisten turvallisuuden, emmekä vaaranna sitä enemmän. Paljon kiitoksia. Nyt puhujalista on päättynyt. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Meillä hyväksyn kuusi puheenvuoropyyntöä. Hyväksyn siis kaikki puheenvuoropyynnöt. Edustaja Bogovic, yksi minuutti. Najprej moramo zelo jasno. Kiitoksia. Ensinnäkin meidän täytyy selkeästi todeta, mitkä ovat pääsyyt tälle terrorismin lisääntymiselle. Ensinnäkin monet nuoret eurooppalaiset ovat pettyneitä, heillä ei ole tulevaisuutta. Suurin kaupunkeihin Euroopassa kehittyy gettoja ja ne ovat paikkoja, joissa terrorismi kukoistaa. Meidän täytyy nyt puuttua siihen, että Libya, Irak, Syyria ja Afganistan ovat viimeisiä diktaatioita, ja tämä epävakauttaa aluetta. ISIS ja tietyt arabimaat rahoittavat terrorismia, ja ne ovat niitä, jotka rahoittivat myöskin näitä Euroopan terroristiiskuja. Meidän täytyy vahvistaa tietojen vaihtoa, meidän täytyy varmistaa, että tiedustelupalvelut tekevät yhteistyötä ja niin meidän on puututtava terrorismin perussyihin. Meidän täytyy toimia älykkäästi eikä pidä hyökätä eurooppalaisia kansalaisia kohtaan, niin kuin on tehty tuliasedirektiivissä, koska tässä unohdetaan nyt se, että laiton kauppa on syynä terrorismiin. Το αίτημα για μπλε κάρτα ήρθε με τη λήξη της ομιλίας. Δεν το δέχομαι. Νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές... Ei, nyt välikysymyksiä tässä ei hyväksytä. Te kyllä ymmärsitte, mitä hän sanoi. Olen kovasti pahoillani, mutta jos sinisiä kortteja, niin sitten ajoissa ennen kuin edustaja on puhunut loppuun. Edustaja Grappin yksi minuutti puhemies, hyvä komission jäsen, kriisi aikana on tärkeintä. E, silloin nähdään, e, pysyykö unioni yhtenäisenä. Nyt tarvitaan yhtenäisyyttä, että voidaan taata kansalaisten turvallisuus ja Tämän täytyy olla jatkuvasti neuvoston ja komission esityslistalla. Ja neuvoston edustaja sanoi, että täytyy äh, vahvistaa toimia äh, muslimeja kohtaan, mutta äh, täytyy myös katsoa, että muslimit ymmärtävät eurooppalaisen kulttuurin ja säännöt, jos heidän on täytynyt lähteä liittymään kotimaastaan johtuen konflikteista ja taloudellisista ongelmista. Tarvitsemme enemmän johdonmukaisuutta tiedotuksessa kansallisesti ja Euroopassa erityisesti neuvoston taholta. Komission täytyy esittää kansalaisille selkeä suunnitelma pakolaisten hallinnoimiseksi ja taloudellisten maahanmuuttajien hallinnoimiseksi. Me emme voi muuttaa kokonaisia valtioita Euroopassa, Eurooppaan. Siksi teidän täytyy esitellä Euroopan parlamentille ja jäsenvaltiolla johdonmukainen suunnitelma. Muuten tämä vaarantaa turvallisuuden. Kiitoksia. Edustaja Maria Syksy. Kiitos puhemies. Terrorismin torjunta merkitsee sitä, että luonnollisesti täytyy katsoa, mistä terrorismi tulee. Nuoret ihmiset tulevat fundamentalisteiksi ja se on yhteiskunnallinen ilmiö. On myös katsottava, miten erinäiset Euroopan valtiot, esimerkiksi Ranska, ovat vuodesta 2011 toimineet arabimaissa. Muslimien kotouttaminen yhteiskuntiin on asia, jota myös on tarkasteltava tarkkaan. On olemassa myöskin vihapuhetta, sitäkin vastaan on taisteltava, ja on periaatteessa tuloksia, jotka sitten liittyvät kulttuurillisiin yhteenottoon. Mitä tulee sitten suhteisiin Afrikkaan, niitä ehkä on seurattava. Kiitoksia. Sitten edustaja Marinjo Pinto, yksi minuutti. Κύριε θα πάρετε και εσείς λόγο. Θα πάρετε και εσείς λόγο. Θα πάρετε και εσείς. Θα μιλήσετε Niin, kyllä tekin saatte puheenvuoron myöhemmin. Älkää huoliko. Kyllä, kyllähän minä sanoin, että kaikki saavat puheenvuoron. Niin saatte puheenvuoron sen jälkeen, älkää huoliko. Kirje Marinho Pintu, ehkä te tuon logo jäänä λεπτό. Kiitoksia. Terrorismin torjunta alkaa siitä, että torjutaan rasismia, mukalaisvihaa ja fanatismia. Meidän täytyy suojella demokratiaa ja yksilöiden oikeuksia, erityisesti vapaata liikkuvuutta, joka koskee kaikkia eurooppalaisia. Eurooppa, johon uskon ja jonka puolesta taistelen, niin kuten George Stein sanoisi, se on Atenan tytär, mutta se on myöskin Jerusalemin ja kolmen uskonnon tytär. Eli se on Eurooppa, joka on kulttuurisesti rakennettu näistä kolmesta Jerusalemin uskonnosta lähtien, eli kristinuskosta, juutalaisuudesta ja islamista. Vuosisatojen ajan Euroopassa ahdisteltiin juutalaisia ja nyt kun torjutaan terrorismia, nyt halutaan sitten torjua ja ajaa pois muslimeja. Komission jäsen, ministeri, radikalisoinnin torjunta lähtee siitä, että torjumme suvaitsemattomuutta, joka kehittyy vaarallisella tavalla Euroopassa. Kiitoksia. Edustaja Tambaskilla on kysymys, mutta edustaja Tambaski on tästä aiheesta jo puhunut. Edustaja Tambaski, istuutukaapa ja asettakaa kuulokkeet päähänne niin, että ymmärrätte, mitä minä sanon. Minä sanoin, että te olette jo osallistuneet keskusteluun ja nyt meillä on puhujat ilman puhujalistaa, eikä nyt käy, että saatte puheenvuoron sinisellä kortilla nyt äh, tässä menettelyssä. Ne saavat puheenvuorot, jotka eivät ole vielä puhuneet. Pyydän, että ymmärrätte tämän. Edustaja Tomacic, yksi minuutti two thousand and fifteen su obiljeili teroristiki napadi u izvedbi kaksituhatta viisitoista silloin tapahtui useita terroristisia hyökkäyksiä isiksen ja sen tukijoiden toiminnasta ja viimeisimpien tiedustelupalvelujen tietojen mukaan vuosi kaksituhatta kuusitoista ei valitettavasti tule olemaan rauhallisempi. Euroopan täytyy lisätä turvallisuustoimia suojatakseen kansalaiset ja meidän turvallisuusviranomaisilla täytyy olla mahdollisuus ajoissa toimia niitä vastaan, jotka suunnittelevat terroristisia hyökkäyksiä alueellamme. Kansainvälisellä yhteistyöllä ei ole koskaan ollut enemmän merkitystä ja siksi sitä on vahvistettava. Jäsenvaltioiden viranomaisten on tehtävä yhteistyötä eikä siihen saa puuttua ylikansalliset eh, instituutiot, joilla ei ole selkeitä eh, eh, toimivaltuuksia. Nyt meidän täytyy ryhtyä nopeasti toimiin. Tässä on kyse kansalaisten turvallisuudesta, se on kaikkein tärkeintä. Eli toivon, että neuvoston ja komission tulevat päätökset menevät tähän suuntaan. Kiitoksia. Ja sitten viimeisenä edustaja Faria, yksi minuutti. Äskettäiset terrori-iskut Burkina Fasossa ja muualla osoittavat, että terrorismin uhka lisääntyy, mutta kysymys on siitä, että on löydettävä maailmanlainen vastaus. Terrorismin torjunta merkitsee Euroopan unionille ei pelkästään läheisempää turvallisuusyhteistyötä, vaan myöskin sitä, että kuivatetaan rahavirrat ja torjutaan radikalisoitumista ja myös suojellaan ihmisten elämää. Hyvät kollegat, eräs Peshmerga on joskus sanonut, että haavoittuneet sotilaat, joita hoidettiin Euroopassa, joutuvat maksamaan siitä, vaikka he puolustavat Eurooppaa. He eivät saa minkäänlaista tukea unionilta. Herra puhemies, Terrorismin torjunta ei merkitse sitä, että pitäisi uhrata ihmisoikeuksia. Se ei merkitse sitäkään, että pakolaisista pitäisi tulla jonkinlainen uhri tässä terrorismin torjunnassa, koska he ovat juuri niitä, jotka ensimmäiseksi ovat joutuneet kärsimään. Kiitoksia. Edustaja Faria, tähän päättyy puhujalista nyt komission nimissä Dimitris Avramopoulos saa puheenvuoron. Mutta pankaa mikrofoni päälle, pyydän. Για να θυμηθώ λίγο τα ελληνικά μου, γεγονός ότι προεδρεύεται. Αλλά niin, sain juuri mahdollisuuden vähän muistella äidinkieltäni, mutta tulen kuitenkin nyt puhumaan englantia. Olen seurannut tätä keskustelua hyvin suurella mielenkiinnolla. Haluan sitä kiitokseni teidän tuestanne sille, miten me olemme sitoutuneet terrorismin torjuntaan. Tämä on aihe, joka ei jätä ketään kylmäksi, joka kiinnostaa kaikkia. Ja uskonkin, että tässä salissa me todella pidämme yllä tätä yhteistä tietoisuutta sen lisäksi, että olemme poliittisesti sitoutuneet siihen, että torjumme terrorismia. Rova Sargentini, haluaisin vastata teidän kysymykseen, joka oli erittäin tärkeä, vaikkakin alkupuheenvuorossanikin puhuin siitä. Terroristi-iskut, jopa nekin, joita ei järjestä mikään laajempi verkosto maksavat rahaa, se on totta. Rahaa, jota tarvitaan välineisiin, logistiikkaan, väärennettyihin asiakirjoihin. Meidän täytyy seurata tuon rahan kulkua. Meidän täytyy pyrkiä viemään rahoitusta pois ja pyrkiä ehkäisemään tukea, joka johtaa terroristi-iskuihin. Ja meidän täytyy myöskin keskustella näistä asioista edelleen. En uskoakseni ole tilanteessa, jossa pitäisi vielä kerran todistaa sitä, miten sitoutuneita me olemme tähän äh, terrorismin torjuntaan ja kansalaistemme turvallisuuden edistämiseen. Minusta me kaikki voimme olla yhtä mieltä siitä, että edistystä on tapahtunut paljon siinä, miten eurooppalaista turvallisuusagendaa on toteutettu. Mutta tietenkin tilanne on se, että vielä ei olla aivan päästy perille asti tässä. Niin kauan kuin terrorismin uhka on olemassa, tämä uhka, jonka me kohtaamme, on kouriin tuntava. Me tarvitsemme toimia, joilla voi olla merkitystä kaikilla yhteiskuntiemme eri tasoilla. Me tarvitsemme toisiamme, jotta saamme tuloksia aikaan. Euroopan unionin toimielimiä, jäsenvaltioiden hallituksia, kansallisia ja paikallisen tason viranomaisia, viranomaisia, tiedustelupalveluita, mutta myös kansalaisyhteiskuntaa. Haluaisin palata siihen, mitä alussa totesin. Jäsenvaltiot, niiden on luotettava enemmän toisiinsa. Niiden täytyy jakaa enemmän tietoa keskenään. Samoin myös Euroopan kanssa. Henkilökohtaisesti voin todeta, että en ole iloinen tähän asiasta yhteistyöstä, en ole tyytyväinen. Valitettavasti suurin osa jäsenvaltioista valitettavasti pitävät parhaat tietot omassa hallussaan ja omana tietonaan on päästävä eteenpäin tässä asiassa. Meidän työmme ei ole päättynyt. Komissio tulee vahvistamaan moninkertaistamaan ponnistelujaan tällä alueella vuonna 2016. Konkreettiset toimet ovat jo nähtävissä näköpiirissä, mitä tulee ennen kaikkea terrorismin rahoitukseen. Luotan teidän tukeenne näissä ponnisteluissa. Meidän on päästävä eteenpäin nopeasti ja tehokkaasti. Eurooppalaisilla ratkaisuilla yhteiseen eurooppalaiseen terrorismin ongelmaan. Kiitoksia, että seurasitte puheenvuorojen ja, ja kiitos vielä kerran siitä tuesta, jota annoitte. Kiitoksia oikein paljon ja nyt neuvoston nimissä ministeri Kunders, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puhemies. Halusin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä erittäin mielenkiintoista keskustelusta terrorismista. Aluksi haluaisin sanoa, että terrorismi on monivivahteinen hirviö ja vastauksia täytyy olla useita, ei ole yhtä yksinkertaista vastausta terrorismin uhkaan. Ja ymmärrän hyvin tänä päivänä eh, sen tunteiden kirjon, joka meillä täällä parlamentissa on tästä asiasta. Ajatellaanpa ensin kaikkia uhreja ja heidän perheitään ja heidän lapsiaan ja otan tämän hyvin vakavasti. Eh, heidän takiaan haluan vakuuttaa teille, että pelkästään neuvosto oli hyvin aktiivinen paremmassa yhteistyössä, vaan varoittaisin myös, että käytettäisiin terrorismia yksinkertaisia poliittisia tavoitteita varten, tulivat ne yhdeltä puolelta tai toiselta, jos emme ole yksiä terrorismin torjunnassa e, ja ymmärrä, että tämä on hyvin monimutkainen ilmiö, se on kuin mustekala, meidän täytyy sekä ennaltaehkäistä että torjua, e, jakaa e, ja tehdä poliisityötä, luoda luottamusta valtioiden välillä, ja taistella ISISiä vastaan. Jos me emme ymmärrä tätä, niin sitten emme tule pääsemään asiassa eteenpäin, sen voin teille sanoa. Ja kuulin täällä sanan poliittinen eliitti, ymmärtääkseni edustaja Buonanno sanoi tämän. Minä edustan täällä neuvostoa, en Alankomaiden hallitusta, vaan neuvostoa, joka perustuu eri maiden hallituksiin. En tiedä, te täällä kyllä ansaitsette varmaan 100 000 euroa vuodessa. Ministerit ja edustajat saavat palkkaa. Jos minä kuulun poliittiseen eliittiin, niin kyllä tekin siihen kuulette. Ei teillä ole sen enempää oikeutta edustaa kansaa me kaikki täällä edustamme kansaa, meillä saattaa olla erilainen näkökulma, mutta terrorismi on paljon liian monimutkainen asia, että voisimme yksinkertaistaa sen näin. Jos olemme kylmäpäisiä ja analysoimme, mitä tapahtuu ja teemme yhteistyötä, niin sitten yhdessä voimme toimia, mutta jos me yritämme saada aikaan jakolinjoja, niin sitä terroristit juuri meiltä haluavat. He haluavat, että jakaudumme. Terrorismi on strategia, jolla yritetään saada aikaan pelkoa kansassa ja poliitikkojen keskellä niin silloin emme mene oikeaan suuntaan. Joten ollaan kylmäpäisiä, eh, pohditaan tarkkaan, mitä meidän täytyy tehdä. Ja kyllä tämä on ennaltaehkäisyä ja kyllä se on myös torjuntaa ja kyllä se on yhteistyötä ja kyllä se on isiksen vastaista taistelua ja komissio eh, jäsen sanoi tämän aivan eh, oikein ja tätä neuvostokin yrittää tehdä. Meillä oli konferenssi kymmenen päivää sitten Alankomaissa joka perustui tähän Isiksen vastaisen koalitioon ja globaaliin terrorismin vastaisen koalitioon. Mikä siellä, siinä on tärkein kysymys? Tärkein kysymys on se, että meidän on yhdistettävä luottamusta meidän on luotettava toisiimme ja varmistettava, että tiedonvaihto tapahtuu. Miksi sitä ei aina tapahdu ja miksi sitä pitäisi tapahtua enemmän? Kaikki ovat sen täällä sanoneet, neuvosto on samaa mieltä. Mutta on hyvin ymmärrettävää tietää, miksi sanotaan, että meidän täytyy vaihtaa tietoja. Yhteistyö poliisiviranomaisten ja tiedustelupalvelujen kesken, kansalaisyhteisöjen kesken on tärkeä. Tämä on asia, jota on vahvistettava ja parannettava. Paras vastaus yhteiskunnillemme on ähm, vastustuskyky, vastustuskyky ja se, että pystymme äh, uskomaan arvoihimme, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Se on ainoa tapa torjua terrorismia. Sitten meillä täytyy olla hyvin konkreettisia toimia. Ja lopulta kyse on täytäntöönpanosta. Olen samaa mieltä siitä, me voimme käydä näitä keskusteluja loputtomiin, mutta neuvosto tekee eri kokoonpanoissa työtä yhteistyön parantamiseksi. Tärkeää on, että päästään, äh, päästiin yhteistyöhön parlamentin ja neuvoston välillä joulukuussa matkustajarekisteritiedoista. Kuten enemmistö mepeistä live-valiokunnassa, neuvosto on vakuuttunut siitä, että EU-matkustajarekisteritiedoilla tulee olemaan suuri vaikutus terrorismin torjuntaan. Euroopan unioni on jo hyväksynyt erilaisia toimia äh, henkilötietojen keräämiseen ja siirtämiseen poliisiviranomaisten kesken ja nämä matkustajarekisteritiedot sopimus täydentää tätä. Mm, tässä on kyse myös terroristikoulutusleireistä Euroopan unionin ulkopuolella, ihmissalakuljetuksesta. Mm, PNR-tiedoilla voidaan tunnistaa ihmisiä, joita ei aikaisemmin epäilty järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistumisesta. Ja edustaja Holmeier puhui linkistä PNR-direktiivin ja tietosuojadirektiivin välillä ja olen tietoinen huolista. Äh, Janne ne myös puhemies Schulz on puhunut niistä meille ja me olemme vastanneet hänelle. Äh, Nämä kaksi toimielintä ovat samaa mieltä siitä, että että on tärkeää, että nämä kaksi tärkeää direktiiviä hyväksytään ja astuvat voimaan mahdollisimman pian. Neuvosto on jo ryhtynyt toimiin ja tulee jatkossakin tekemään toimia, jotta nämä kaksi asiakirjaa hyväksytään eh, hyvin tarkkaan ja varmistetaan myös, että oikeudellinen hienosääntö ja eh, käännökset tehdään niin, että tämä on mahdollisimman eh, luotettava ja tarkka ja saatte minun vakuutukseni, että mitään lykkäyksiä ei tapahdu näissä asioissa. Me emme tule perääntymään sitoumuslistamme. Sanoin jo jotain siitä, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä velvoittavasti vai ei. No se ei ehkä ole tärkeää. Tiedämme tietenkin, että ähm, 4.2 artiklan mukaisesti kansallinen turvallisuus on jäsenvaltioiden velvoite. Meillä ei siis ole eh, oikeudellista perustaa EUn tiedusteluviranomaisille. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi mm, eh, tehdä tätä luottamuksen eh, lisäystä, tietojen vaihtoa ja terrorismin pysäytystoimia. Ne, jotka ovat huolissaan, me puhumme täällä aina tasapainosta jos halutaan joku yksinkertainen ratkaisu torjunnan ja yksityisyyden suojan välillä, tai sitten jos jotkut ajattelevat, että tämä perustuu pelkästään Koraniin, ja toiset ovat sitä mieltä, että tällä ei ole mitään tekemistä fun, islamitalismin ja fundamentalismin välillä, niin se ei tule asioita ratkaisemaan. Neuvosto yrittää tasapainottaa ennaltaehkäisyn ja torjunnan, ja on erittäin tärkeää mm, noudattaa oikeusvaltioperiaatetta ja arvojamme, koska juuri näitä vasten hyökätään. Meidän on torjuttava tätä hirveää asiaa näiden puitteissa ja siksi keskitymme tähän. Tämä tarkoittaa myös ennaltaehkäisyä. Ei tämä ole mitään pehmeää politiikkaa. Se on kyllä hyvin tiukkaa politiikkaa. Se varmistaa sen, että ihmiset eivät radikalisoidu ja se liittyy myös taloudellisiin mahdollisuuksiin. Ei pelkästään, ei tämä ole puolustusta, mutta jos haluamme olla tehokkaita, niin silloin meidän on katsottava koko tätä radikalisoitumisen ketjua. Ja rajojen sulkeminen ei ole vastaus tähän. sama ihminen, joka sanoi, että täytyy sulkea äh, rajat, sanoi, että tarvitaan enemmän kansainvälistä yhteistyötä. No tehdään se. Kun tapasimme viime viikolla, otimme mukaan sellaisia maita, jotka ovat tietoisia tästä asiasta. Meidän vahvistettava yhteistyötämme myös mm, tiedustelupalvelujen suhteen. Tässä ajattelin Pohjois-Afrikan maita ja muitakin. Äh, yhteistyömme aikataulua, kun ajattelen, niin meillä on näitä keskusteluja säännöllisesti ja tärkeää on myös, että kansalliset parlamentit valvovat meitä ja myös tämä keskustelu kautta meitä valvotaan. Meiltä on vastassa vihollinen, jolla on mahdollisuuksia eh, liikkua. Tämä ei liity mitenkään rajoihin, vaan yhteiskuntiemme sisällä ja kansainvälisesti. Ja siksi meidän on vahvistettava toimiamme, meidän on lisättävä luottamusta ja varmistettava, että nämä jakolinjat, joita meillä on, ne ovat legitiivejä, mutta ne eivät saa johtaa siihen, että muutumme tehottomiksi eh, terrorismin uhan edessä. Kiitoksia. Η συζήτηση έληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά Kiitoksia. Tähän päättyy tämä keskustelu. Seuraava kohta esityslistalla. Suullinen kysymys vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Edustaja Lange, viisi minuuttia. Te esititte kysymyksen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, herra komission jäsen,